We go. Okay, colleagues. Hyvät kollegat, voimme jatkaa nyt kokousta. Voisitteko istuutua paikoillenne? Siirrymme esityslistan kohtaan 18. Meillä on vieraileva puhuja kansainvälistä kauppakeskuksesta, nimittäin toimitusjohtaja Aranja González, joka on siis ITCn toimitusjohtaja. Tänä aamuna koordinaattoreiden kokouksessa me puhuimme siitä, miten tärkeää taloudellinen kehitys on kehittyvissä maissa, erityisesti Afrikassa, Erityisesti kauppa ja kauppasopimukset ovat nyt puheenaiheena Euroopassa. Jotkut niistä sopimuksista ovat kiistanalaisia, joitakin pidetään myönteisinä, ja tietysti meillä on ohjelmia, kuten kauppaa tukeva kehitysapu, mutta vaikka EU on ryhtynyt moniin toimiin, olemme nähneet, että monet köyhimmistä maista eivät pääse mukaan kauppaan. Niillä ei ole teollista pohjaa käydä kauppaa, joten meitä kiinnostaa teidän työnne, miten se vaikuttaa kehitykseen ja mitkä ovat trendit, onko kehitystä myönteisempään päin vai onko turvattomuus ja epävakaus vaikeuttanut kansainvälisen kaupan työtä. Kiitos paljon ja kiitos kehitysvaliokunnalle tästä mahdollisuudesta kertoa teille siitä, mitä me teemme. Kuuntelemme myös teitä ja yritämme miettiä, mitä voisimme tehdä paremmin. Tiedämme, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat suurimpia avunantajia myös ITClle. Me olemme hieman epätavallinen kehitysapuorganisaatio siinä mielessä, että kuten kaikki tässä salissa meillä on isä ja äiti, mutta isä ja äiti kuuluvat eri maailmoihin. 50 prosenttia 50 prosenttisesti me kuulumme YK ja meillä on kattava mandaatti yrittää torjua äärimmäistä köyhyyttä, ennen kaikkea saavuttaa tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Me emme halua pelkästään vähentää köyhyyttä, vaan myös poistaa äärimmäisen köyhyyden. 50 prosenttisesti me taas kuulumme hon, eli maailman kauppajärjestöön, ja tämä myös vaikuttaa meidän, meidän DNAhamme. Me uskomme, että voimme käyttää kauppaa. Kaupan pitää olla taloudellisen kehityksen väline ja sitä tarvitaan, jos halutaan pitkällä aikavälillä vähentää köyhyyttä. Me tarvitsemme edistystä koulutuksen ja ihmisoikeuksien alalla ja kaikki nämä eivät ole kestäviä toimia, jos talous ei ole vahvalla pohjalla. Talous, jossa ihmiset voivat käyttää niitä oikeuksia, jotka heillä ainakin teoreettisesti on. Eli haluaisin nyt kertoa siitä, mitä me teemme. 80 prosenttia työstämme kohdistuu pyramidin pohjalle, nimittäin etelän, Saharan eteläpuolisen Afrikan maat ja konfliktin jälkeiset maat, Afganistan, Sri Lanka, Mali, Burkina, Madagaskar ja Fiji esimerkiksi, eli myös saarivaltiot ovat kohdemaitamme. Näissä maissa on paljon jännitteitä. Jännitteet johtuvat konflikteista, sodista ja muista jännitteistä, mutta me teemme myös työtä maiden kanssa, jotka kärsivät eniten ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Esimerkiksi Fidjillä olemme jo kolme vuotta yrittäneet heitä auttaa monipuolistamaan. Sitten yksi suurimmista hurrikaanista iski saareen ja pyyhkäisi pois suuren osan työstä, joita, joita maaseutuyhteisöt olivat Fitchillä tehneet yhdessä meidän kanssamme. Eli haluaisin sanoa teille, että taloudellinen kehityspyramidin pohjalla on haaste. Tämä on vaikea, riskialtis tehtävä. Meidän täytyy hyväksyä, että osa toimistamme toimivat, osa ei, mutta on tarpeen luoda kestävyyttä näissä talouksissa. Me teemme työtä myös maissa, jotka eivät välttämättä ole pyramidin pohjalla, mutta niissä on väestön osia, jotka ovat kaikista köyhimpiä. Me näemme tässäkin suurem, yhä suuremman ongelman. On väestön osia, jotka ovat joutuneet pakolaisiksi. päivänä he saattaisivat olla vielä osa keskiluokkaa. Lisäksi nuorisotyöttömyyttä on valtavasti ja paljon naisia on harmaan talouden alla tai ei mitenkään talouden osallisina. Me yritämme auttaa näitä ihmisiä pyramidin alhaisimmilla portailla. Meille on kolme painopistettä. Ensinnäkin PK-yritykset ja mikroyritykset. Aikoinaan tämä ei ollut muodikasta, tätä pidettiin vanhanaikaisena aiheetta, mutta todellisuutta on se, että 95 prosenttia taloutemme kudoksesta kaikkialla maailmassa on juuri PK-yrityksiä. Suhteet tai suhte, suhte, koko suhteet kyllä muuttuvat, mutta 9, noin 95 prosenttia yrityksistä on PK-yrityksiä ja 75 prosenttia talousvoimasta on juuri PK-yrityksiä. Eli meidän pitää tukea PK-yrityksiä, jotta voimme auttaa niitä kasvamaan ja jotta voimme taata, että tämä kasvu on osallistavampaa. Siitä juuri on kyse, kun teemme yhteistyötä PK-yritysten kanssa. Tätä yritämme juuri saavuttaa. Ja yksi tapa saavuttaa se on se, että autamme pk-yrityksiä kansainvälistymään. Kun pk-yritykset osallistuvat kansainväliseen kauppaan, niistä tulee kilpailukykyisempiä ja kilpailukykyisinä ne maksavat parempaa palkkaa, koska ne ovat tuottavampia. Eli tämä on siis hyvä kierre, kun, äh, siitä tulee hyvä kierre, kun osallistamme pk-yritykset kansainväliseen kauppaan. Me siis edistämme kilpailukykyä, autamme pk-yrityksiä tulemaan kilpailukykyisemmiksi. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää tukea niitä olemaan osa arvoketjuja. Jotkut kutsuvat tätä teollistumiseksi, mutta me kansainvälisessä kauppakeskuksessa ITCssä emme pidä tästä sanasta, sillä meidän mielestämme se rajoittaa sitä, mitä me teemme. Me puhumme ennen kaikkea lisäarvon luomisesta. Oliko se sitä teollisuus, teollisista tuotteista tai palveluksesta? Pal- palvelualahan on kaksi kolmasosa talouksesta. Tämä oli sitten kyse maataloudesta. Maatalousalallahan suurin osa köyhistä, köyhästä väestöstä tekee töitä millä ta- alalla tahansa on kyse lisäarvon luomisesta ja me puhumme seksiarvoketjuista. Me tuemme PK-yrityksiä myös kasvamaan ja kansainvälistymään, mutta ennen kaikkea kestävällä tavalla. Ei siis millään hinnalla tahansa, vaan me haluamme tehdä tämän kestävällä tavalla, tavalla, joka auttaa pk-yrityksiä noudattamaan standardeja ja säännöksiä. kaikkialla kuluttajat vaativat tätä yhä enemmän. Ja lisäksi me autamme pk-yrityksiä saamaan paremmat yhteydet markkinoille. Eli tämä tarkoittaa sekä pääsyä lainansaantiin että pääsyä kuluttajamarkkinoille. markkinoille tässä Euroopan ulkoisessa investointiohjelmassa on valtava mahdollisuus antaa lainoja ja rahoitusmahdollisuuksia, siis investoida tähän pyramidin alimpaan kerrokseen juuri. Toinen pääpainopisteemme on naisten taloudellisen osallisuuden vahvistaminen. Kuten sanoin, suurin osa köyhästä väestöstä asuu maaseutualueella ja suurin osa tästä köyhästä väestöstä on naisia. Taloudet, jotka eivät osallista naisia taloudellisesti, kasvavat huonolla tavalla. Ne ovat vähemmän tuottavia ja vähemmän kilpailukykyisiä, mutta ne ovat myös hitaampia vähentämään köyhyyttä, sillä me tiedämme, että naisten tulojen käyttötapa on erilainen kuin miesten, siis eh, en minä pelkästään tänään sana, en ole tässä mitenkään puolueellinen, ei, vaan Maailmanpankin tutkimukset osoittavat, että 90 prosenttia naisten tuloista menee heidän perheidensä eduksi, ja miehillä taas 40 prosenttia. Eli jos halutaan löytää nopea tapa poistaa äärimmäinen köyhyys, niin kyse pitää olla myös siitä, että osallistetaan naiset taloudelliseen toimintaan. Olemme auttaneet terveydenhuollon, koulutuksen ja poliittisen osallistumisen alalla paljon. Olemme auttaneet naisia niilläkin osallistumaan, mutta emme ole tehneet tarpeeksi taloudellisen osallistumisen suhteen. Nais, naisten omistamat yrit, yritykset ovat pienempiä ja ne ovat eri tietyillä aloilla ja siksi niillä on vaikeuksia osallistua kansainväliseen kauppaan. Eli on tärkeää, että naiset osallistuvat kansainväliseen kauppaan. On tärkeää, että kauppasopimukset ottavat huomioon tämän sukupuolen näkökohdan ja siksi olemme aloittaneet aloitteen nimeltä She Trade. Tämä on aloite, jolla yritämme saada miljoona naisyrittäjää pääsemään markkinoille vuoteen 2020 mennessä. Me teemme töitä seitsemällä alalla, jotka ovat tärkeitä, esimerkiksi rahoitukseen pääsy, kauppapolitiikka, julkisten hankintojen käyttö markkinoille pääsyssä, yksityisen sektorin kannustaminen hankkimaan, tekemään hankintoja myös sukupuolinäkökohtat huomioon ottaen ja niin yritämme myös auttaa näitä naisia verkostoitumaan, sillä me tiedämme, että naisyrittäjillä ei ole tarpeeksi verkostoja. Naisen omistamat yritykset ovat usein epämuodollisilla sektorilla ja ne ovat hyvin pieniä. Kolmanneksi PK-yritysten tukemisen ja naisyrittäjien tukemisen lisäksi me, me keskitymme pakolaisten auttamiseen. Pakolaisväestö on kasvava väestö ja tämän väestön kohdalla kansainvälinen yhteisö yrittää löytää tapoja auttaa näitä ihmisiä lyhyellä aikavälillä, mutta meidän pitää löytää myös tapoja auttaa heitä pitkällä aikavälillä myös taloudellisen osallisuuden kautta, ja tämä on meidän prioriteettimme. Eli me yritämme saada pakolaisväestöä pääsemään markkinoille, jotta he voisivat löytää elinkeinon. Se auttaisi heidän tilannettaan, mutta toisi heille myös lisää arvokkuuden tunnetta, jotka, jonka he saattavat äh, kadottaa, kun heistä tulee pakolaisia. Mitä sitten pyytäisin teiltä No, minusta olisi reilua kertoa myös, miten te voisitte auttaa. Te voisitte auttaa varmistamalla, että Euroopan unionin kehityspolitiikka EUhan on suurin toimija kehitysyhteistyöalalla. Oli kyse sitten yksityisestä julkisesta toimijasta tai julkisesta kehitysavusta, te olette edelleen suurin toimija, joten toimia ja huomiota pitää keskittää yhä enemmän taloudelliseen kehitykseen. Tämän pitää olla pääpainopiste, sillä se liittyy myös moniin muihin alueisiin. Toiseksi meidän pitää taata, että on johdonmukaisuutta kauppapolitiikan ja kehityspolitiikan välillä. Kauppasopimusten luomat mahdollisuudet pitää hyödyntää paremmin kehitysyhteistyötä varten. Ja kolmanneksi olisi tärkeää, että Euroopan unioni osoittaa myös, miten se aikoo auttaa saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet. Kestävän kehityksen tavoitteethan ovat kaikkien YK-maiden toimintasuunnitelma ja yhä odotamme näkevämme, miten EU aikoo panna täytäntöön nämä tavoitteet. Tämä olisi tärkeä merkki teiltä, kun olette suurin kehitysyhteistyön toimija. Tältä siis maailma näyttää meidän näkökulmastamme. Olemme valmiita kuuntelemaan teidän kommenttejanne ja huomioitanne. Ja myös esittämme teille meidän kommenttimme, jos se auttaa. Ja kiitos e, jo etukäteen, että olette ITCn loistava kumppani. Kiitos paljon tästä alustuksesta. Itse asiassa minulla olisi heti kysymyksiä. Ehkä voisitte hieman vielä käytännöllisemmin selittää, mitä ITC teki. Puhuitte suurista ohjelmista, mutta onko käytännöllisiä esimerkkejä siitä esimerkiksi, miten kumppanimaat valitaan, valitsevatko ne teidät, miten te osallistettu suurempiin ohjelmiin, ohjelmiin, mitä tämä toimii siis, sillä tehän, teidän nimenähän on kansainvälinen kauppakeskus, International Trade Center. Onko ITCssä siis kyse äh, rajat ylittävästä kaupasta vai mikä on painopisteen Varmasti monet naiset, joista puhuitte, ovat pienviljelijöitä esimerkiksi. Teettekö tällaistenkin pienviljelijöiden kanssa työtä vai teettekö yritysten kanssa työtä, jotka tekevät rajat ylittävää kauppaa? Entä sitten, jos on kyse rajat ylittävästä kaupasta, niin onko tämä etelän ja etelän välistä kauppaa vai minkälaista kauppaa? Haluaisivat, haluaisitko muut kysyä kysymyksiä? Norbert Noisa ilmeisesti. Norbert, ole hyvä. <clears throat> Vielen Dank für die... Paljon kiitoksia tästä työnne esittelystä. Monet periaatteet tulivat mainittua ja kehitysvaliokunnassa varmaan puolammekin kaikki niitä. Toimitte yhtäältä alueilla, jotka ovat Afganistanin tavoin konfliktin keskellä tai sen jälkeen toimimassa myöskin pakolaisten kanssa tai ilmastonmuutokseen liittyen teitte työtä. Viittasitte kilpailukyvyn parantamisen, teollistumisen kehittämiseen, mutta aina kestävyyteen nojautuen markkinaiden saatavuuden parantaminen voin aivan täysin yhtyä tähän, mutta kaipaan vain konkreettisia esimerkkejä, jotta ymmärtäisin, mitä te konkreettisesti teette. Yksi esimerkki mainitsimanne pakolaiskysymykseen liittyen. Kävimme tiedonhakuun matkalla Libanonissa ja havaitsimme siellä, että erityisesti naisia autetaan päivittäisten tarpeiden osalta – Eli naispakolaisten Libanonissa oppimat taidot, miten niitä voitaisiin käyttää sitten heidän palattuaan kotimaahinsa? Puhuitte myöskin arvokkuuden palauttamisesta. konkreettisen esimerkkein tätä on yritetty kyllä saavuttaa ja nyt kysyisinkin teiltä seuraavaa. Teettekö työtä siten, että muovaatte perusperiaatteita ja välitätte ne joillekin järjestöille vai onko teillä omia ohjelmia, joiden kautta te näitä omia mainitsemianne periaatteita yritätte kä- toteuttaa käytännössä? Ehkä voitte vastata näihin kysymyksiin ensiksi ja sitten katsomaan, onko muita kysymyksiä. Concrete example. Aloittaisinko viimeisellä? Konkreettiset esimerkit. Voisin kertoa teille kahdesta erilaisesta projektista ihan ruohonjuuritasolla. Ykkönen tapahtuu Dadabissa, joka on pakolaisleiri, noin leiri, Pohjois-Keniassa tämmöinen pakolaisalue. Siellä on paljon somalialaista väestöä, joka on asunut siellä jo yli 30 vuotta. Ja Daabissa olemme kokeilleet monia asioita. Olemme kouluttaneet nuorisoa, olemme antaneet ammatillista koulutusta miehille ja naisille, mutta totesimme, että jos ammatillinen koulutus ei näy tulona ja rahana, ihmiset eivät oikein usko sitten siihen, että jotakin voi tapahtua. Ja siksi halusimme ensimmäiseksi ymmärtää, mitä taitoja ja tietoja siellä on olemassa. Ja teimme tämän yhdessä kansalaisjärjestön Norwegian Refugee Councilin kanssa. Tämä kansalaisjärjestö toimii Dadabissa ja tietää erittäin hyvin, miten pakolaisleirillä toimitaan. Ja mehän emme tunne pakolaisleirejä yhtä hyvin, mutta me tiedämme, miten yhdistämme toimijat markkinoihin he, eli on annettu ammatillista koulutusta nuorille, naisille ja miehille, esim. IT-taitoja. Nyt olemme löytäneet yhtiöitä, jotka haluavat ostaa palveluita näiltä nuorilta miehiltä ja naisilta, jotka toimivat Dadab-leirillä. He voivat tehdä elektronista arkistointia, formatoida asiakirjoja, he voivat merkitä valokuvia. Genevestä käsin on annettu tilauksia näille nuorille ihmisille ja on katsottu, pelaako se ja se pelaa. Ja nyt katsomme, miten tämä voitaisiin muuttaa ihan selkeiksi työpaikoiksi. Toinen vaihe. Emme me voi vain auttaa auttaa somalialaisia pakolaisia Keniassa, kun kuitenkin Keniassa on paljon köyhiä kansalaisia, kuten Libanonissakin, joten olimme toimineet yhteistyössä yhdistysten kanssa, jotka toimivat IT ja yrittäjyyden parissa ja olemme katsoneet, voitaisiinko tämä ohjelma ja kokeilu laajentaa Nairobiin toimivaksi ja Nairobissa on nyt tällainen IT-projekti. Lopputuloksena on se, että nuoriso, joka asuu Dadabissa, voi nyt muuttaa pois Dadabista takaisin Somaliaan, koska heillä on työpaikka, heidät on koulutettu johonkin toimintaan, heillä on nyt tuloa. Ja he voivat tehdä etätyötä mistä vain käsiin. Toinen esimerkki. Ja tämä on Karibialla. On, siellä on paljon pieniä saaria, hyvin vähän mahdollisuuksia lisäarvolle ja rajoitettuja mahdollisuuksia. Mutta onhan niitä mahdollisuuksia aina. Ja olimme työskennelleet seitsemällä saarella toimivan yritysryhmän kanssa. Ja EUkin tätä projektia tukee. Ja tässä Halutaan siis laajentaa toimintaa, ei vain viedä kookospähkinöitä ulkomaille, vaan haluaisimme tuottaa kookospähkinään liittyviä tuotteita, kookospähkinäöljyä, kookosmaitoa, kookospähkinästä tehtyjä saippuoita. No miten tässä on toimittava? Ensin on työstettävä kilpailukykyä. He ovat pieniä tuotteja, heidän pitää kyetä to- to- tuottamaan tiettyjen laatustandardien mukaisesti. Ja jotta heidän tuotteensa herättävät mielenkiintoa. Ja sitten yhdistämme pienet tuottajat osuuskunnaksi autamme heitä luomaan ammatillisia tuottajajärjestöjä ja sitten yhdistämme heidät ostajiin ja investoijiin, koska on tietysti tärkeää, että investoijat tulevat ja auttavat heitä ja sijoittavat rahaa. Ja tällä tavalla ne periaatteet, joista kerroin, voidaan toteuttaa kentällä. On niitä esimerkkejä hirveästi kookospähkinä Gaanassa, Ecuadorissa, mausteita kassavaa Fijillä. Esimerkkejä on valtavasti. Aina samat periaatteet. Ensin annamme markkinointi- ja kaupallista koulutusta näille tuottajille ja autamme heitä parantamaan omaa kilpailukykyään. Pakkaaminen, laatu, merkinnät ja samalla haluamme tukea heidän instituutioitaan kotimaissa, jotta heidän omat instituutionsa ja virastonsa voivat heitä auttaa, kun me lähdemme pois. Että joku jatkaa sitä panosta, jonka me olemme antaneet. Ja neljänneksi haluamme tehdä tämän osallistavalla ja kestävällä tavalla keskittyen nuorisoon, naisiin, kestävään kehitykseen, erityisesti kun on maataloudesta kyse. Viidenneksi haluamme auttaa heitä vähentämään kaupankäynnin kustannuksia ja yksinkertaistamaan rajamuodollisuuksia koska tietysti usein aloitetaan paikallisista markkinoista. Ja kuudenneksi pitää hyödyntää alueellisen kaupan mahdollisuuksia. Ja 30 vuotta sitten sitten kauppankäynti oli sellaista, että 70 prosenttia siitä tapahtui pohjoisten valtioiden välillä. 20 prosenttia meni pohjoisesta etelään ja 10 prosenttia oli etelävaltioiden välistä. Ja nyt tänä päivänä tilanne on se, että nyt kolmasosa pohjoisessa kolmasosa Norjasta, no, pohjoisesta etelään ja kolmasosa etelän valtioiden välillä. Ja on ollut tärkeää yhdistää eteläisiä markkinoita toisiin eteläisiin markkinoihin. Ja tässä EU on ollut valtava kumppani, mutta Intia ja Brasilia ovat myös olleet merkittäviä kumppaneita ja tällä tavalla olemme voineet yhdistää eteläiset toimijat eteläisiin markkinoihin eteläisellä pallonpuoliskolla. Miten me tässä toimimme? Sehän on osittain ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Mehän olemme tällainen. Hallitushan ei kuitenkaan käy kauppaa. Ja hyvä uutinen on se, että on nähty, kuinka tärkeä kaupankäynti on, kuinka tärkeää on köyhissäkin valtioissa saada kaupankäynti ulottumaan rajojen ulkopuolelle. Ja me olemme, kuten moni muukin hallitusten välinen järjestö, joka toimii ja kehittää kumppanuusohjelmia. Uskotaan, että me voimme toteuttaa projekteja kentällä. Me olemme 52-vuotias organisaatio ja ne, joita tämä kiinnostaa, voi, voivat aina pyytää meitä osallistumaan. Ja me haluamme, meillä on panoksemme viennin vahvistamisessa. Ja nyt meitä kiinnostaa erityisesti kansainvälistyminen. Ei ole enää kyse viennistä eikä tuonnista, vaan on tärkeää puhua kansainvälisestä kaupasta ja investoinneista. Vienti ja tuonti Kyllä, mutta ennen kaikkea investoinnit, jos haluamme osallistua siellä pyramidin alatasolla olevien talouksien kehittämiseen. Ehkä vain esittää vielä lisäkysymyksen. EUn kanssa tekemänne työtä, minkälaista se on? Teette yhteistyötä komission kanssa ja ilmeisesti hallitukset voivat kääntyä teidän puoleenne ja kysyä, että voisitteko auttaa jossakin asioissa ja muut järjestöt voivat kääntyä teidän puoleenne. minkälaista ovat teidän suhteenne Euroopan komission kanssa? Ja minä olen tämän valiokunnan puheenjohtajuuden lisäksi Euroopan parlamentin reilun kaupan ryhmän puheenjohtaja, eli sillä yritämme edistää reilua kauppaa. Puhuitte kestävästä kaupasta. Onko teillä mitään politiikkaa, joka tukisi reilun kaupan järjestöjä. Puhuitte kookospähkinätuotteesta ja tuottajista pienissä, pienillä äh, Karibian saarivaltioilla. Ja itse asiassa monissa valtioissa reilun kaupan banaanien myynti on varmistanut äh, tulevaisuuden löydettiin tällainen markkinarako ja pystyttiin varmistamaan markkinat myös suurien, suurien kilpailijoiden edessä. Nyt edustaja Venta haluaisi myös esittää kysymyksen, sitten voitte vastata. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ihan lyhyesti viittasitte kehitysapuun ja sanoitte, että EU on suurin avunantaja – ja me DEVE-valiokunnassa yritämme tukea näitä ohjelmia, erinäisiä skenaarioita. Teidän näkemyksenne tilanteesta, tehän sanoitte, että meidän tulisi investoida PK-yrityksiin. Miten Brexit tulisi vaikuttamaan tilanteeseen? Eli miten tämä, nämä teidän mainitsemanne hankkeet ja ohjelmat voisivat Brexitin jälkeen saada tukea? So, uh, we have... Meillä on erinomaiset suhteet EUn toimielimiin eri toimintatavoissamme ja eri toiminta-aloillamme. Meillä on täällä Brysselissä yhteyshenkilöitä, tietysti kehityspääosastolla, mutta sitten meillä on eri maissa myös yhteystahoja ja erinomaiset suhteet eri maiden valtuuskuntiin. Ja kun menen johonkin maahan, riippumatta siitä kuka ja mikä taho rahoittaa, niin me aina vierailemme ja tut- tapaamme päätoimijat kentällä. Eli tässä on kaksi ulottuvuutta, on tämä, nämä pääkonttorit, keskustahot ja ei liene salaisuus, että huomenna olemme yhdessä kehityspääosaston johtajan kanssa ja pistämme asiat paperille, jotta kaikki ymmärtävät, että me toimimme hyvin, mutta että meillä on myös strategia siitä, miten toimimaan yhteydessä. Olemme valikoineet kolme toiminta-alaa, joista uskomme, että komissio voi hyödyntää meidän asiantuntemustamme ja me voimme myös hyödyntää EUn asiantuntemusta ja panosta. Ja olemme toimineet näin jo usean vuoden ajan vähän luontevasti ja nyt haluamme tuoda tähän vielä tiettyä järjestystä, jotta voimme hyödyntää niitä suuntauksia, joita me näemme ruohonjuuritasolla. Kestävä kehitys meille, ja tämä liittyy kysymykseen reilusta kaupasta – niin se liittyy meidän kestävän kehityksen kehittämisohjelmaamme. Meillä on tällainen kauppa kestävää kehitystä varten ohjelma, joka toimii kansalaisjärjestöjen ja yksityisten firmojen kanssa, joilla on malleja, joilla he edistävät kestäviä tuotteita eri puolilla maailmaa. Olemme ainut kansainvälinen järjestö, joka on tähän mennessä koonnut yhteen kaikki kestävän kehityksen standardit yhteen paikkaan. Ne ovat vapaaehtoisia, eettisesti tuotettu, luomusti tuotettu, reilu kauppa, sademetsien kunnioittaminen. Meillä on selkeä ohjelma tätä varten ja päämäärämme on taata se, että PK-yritykset ja mikroyrittäjät voivat täyttää nämä vapaaehtoiset standardit ja tässä toimimme standardien luojien ja yrittäjien kanssa. Se on tapa, jolla siis meidän yhteistahomme on myös komission kauppapääosasto. Ja tällä tavalla luomme reilun kaupan malleja. Brexit, ah, ei kun vielä anteeksi, viime vuonna teimme ja tulevina vuosina vielä jatkamme niin, että laadimme raportin, jolla analysoimme EU-markkinoiden kokoa reilun kaupan tuotteille. Ja se on tärkeää, jotta ymmärrämme, miten nämä markkinat toimivat ja jotta ymmärrämme, miten voimme tukea pk-yrityksiä, joilla on hiljalleen nyt pääsy EU-markkinoille, jotta he ymmärtäisivät paremmin, mitä mahdollisuuksia heillä on päästä EU-markkinoille. Ja Brexitistä lyhyellä aikavälillä epävakautta koska ei ole mitään selkeyttä ja kaikki on vähän hämärän peitossa ja esiintyy huolta. Täytä, näitä huolenaiheita on jo kuunneltu Iso-Britanniassa. Kauppaministeri oli Genevessä kuukausi sitten ja hän sanoi, että ne ehdot ja edellytykset, joilla, jotka e- Iso-Britannia saa, kun Iso-Britannia on poistunut EU-sta, niin niistä ei tule vähemmän suotuisat kuin VTOn ehdot ja edellytykset, ja se oli ehkä jonkin, jollain lailla rauhoittava selitys niiden maiden osalta, joilla on paljon vientiä Iso-Britannian. Ja toinen toimenpide oli myöskin nämä sitoumukset, joihin ryhdyttiin yhdistyneen kuningaskunnan puolelta, että käytettäisiin vastaisuudessakin osa budjetissa kehitysapuun ja tukiin. Ja on vielä isompi kysymys siitä, mikä on kauppasuhde yhdistyneen kuningaskunnan ja muun EUn välillä, kun Iso-Britannia on lähtenyt. Tähän kysymykseen ei ole vielä tullut vastausta ja se huolettaakin kehitysmaita. Koska kuten sanoin, perinteiset kauppakumppanit ja perinteiset kauppasuhteet ovat olleet tärkeitä kehitysmaiden toiminnalle. Ja nyt tietysti tämä epäselvyys on huolestuttavaa vielä. Kiitos. Muita kysymyksiä kollegoilta ei ilmeisesti ole. Mutta DEFCO-osaston ähm, Kaahunen on täällä. Ehkä hän voisi lisätä vielä jotain ja kertoa tästä, miten tämä strateginen kumppanuus on pistetty paperille. Oikein paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta, rouva puheenjohtaja. Toden totta, tämä YK ja VTO-ulottuvuus on kyllä aika vankka pohja tälle tuelle, jota annetaan kehitysmaissa PK-yrityksille, joten me voimme vain vahvistaa sen, että meillä on hyvät suhteet. ITC ja komissio ovat pitkään tehneet hyvää yhteistyötä muun muassa eri hankkeiden, paikallisen alueen ja globaalin tason hankkeiden kautta. Ja kuten edustaja Gonzales totesi, yhdessä jäsenvaltioiden kanssa me olemme suurin ITCn vapaaehtoinen tukija. Mitä tulee erinäisiin viime vuosina toteutettujen hankkeisiin ja käynnissä oleviin hankkeisiin, ja vuoden 2030 haasteisiin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. ITC ja komissio toden totta voivat vahvistaa synergiavaikutusta tehdyn työn osalta juuri niillä aloilla, joihin kollega Gonzales täällä viittasi. Nämä ovat erittäin mielenkiintoisia meidän näkökulmastamme katsottuna. Ensinnäkin downstream-markkinat ja lisäarvon tuottaminen pilottihankkeiden avulla – näin voidaan PK-yritykset linkittää paremmin olemassa oleviin markkinoihin ja parantaa samalla yritys- ja sääntelykenttää laajemminkin. Tämä liittyy tietenkin läheisesti myöskin ulkoisen investointiohjelmaan, ja me olemme aivan täysin samaa mieltä sen suhteen, että nuoria ja naisia pitää voimannuttaa taloudellisesti. Eli me todellakin olemme tyytyväisiä huomenna järjestettävään kokoukseen, koska silloin voimme tarkastella asiaa ja vahvistaa tätä jo olemassa olevaa yhteistyötä ja me arvostamme kyllä kovasti itse sen tekemää työtä. Kiitos. Olisiko teillä vielä jotain lisättävää ilmeisesti, joten kiitos paljon, että kerroitte organisaatiomme työstä. On hienoa saada kuulla, mitä te teette. On, se on myös hyödyllistä, kun voimme puhua siitä, ähm, tiedämme mitä teette, jotta voimme äh, myös viitata teihin, jos jotkut etsivät tällaista, etsivät tällaista tahoa. Joten kiitos paljon teidän puheestanne täällä tänään. So, colleague, we'll just wait two minutes. Odotamme kaksi minuuttia, jotta voimme vaihtaa täällä edessä paneelia, nimittäin Euroopan komission edustajat ovat tulleet paikalle ja vierailevat puhujat voisivat tulla tänne eteen, jotta teidän ei tarvitse puhua sieltä salin takaosasta. Oxfamin puhujakin on näköjään jo paikalla. Eli otetaan kaksi ensimmäistä puhujaa ensiksi tänne. Okay, so sorry. Niin Oxfamin puhuja Natalia voi tulla myös tänne eteen, sillä kyllä meillä sittenkin on tilaa täällä edessä. Tule vain tänne eteen. Sorry colleagues, we're waiting for DG DevCo. Pyydän anteeksi kollegat. Luulin, että DevCo-pääosaston edustajat olisivat paikalla, mutta joudumme odottamaan äh, heitä vielä. Hän on rakennuksessa, mutta kaksi minuuttia kestää ennen kuin hän pääsee paikalle, joten pientä kärsivällisyyttä pyydän.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

Okay, colleagues, thank you for Kiitos kollegat, että odotitte kärsivällisesti. Halusimme nimittäin varmistaa, että kaikki puhujat pääsevät paikalle. Olemme nyt esityslistan kohdassa 14, Euroopan ulkoinen investointiohjelma. On hienoa, että saamme alustuksen tästä hyvin tärkeästä investointiohjelmasta ja paketista. Me olemme vastaava valiokunta asiassa ja on hienoa, että varapääjohtaja Jager on täällä paikalla. Hän on siis varapääjohtaja kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosastossa. Hän puhuu ensiksi ja se, sitten meillä on täällä myös varapääjohtaja Katarina Maternova NIR pääosastosta, eli DEVCO ja NIR pääosastot vastaavat tästä paketista joka on siis Euroopan ulkoinen investointiohjelma. Puheenjohtaja Juncker unionin tilapuheessaan syyskuussa ilmoitti tästä investointiohjelmasta. Sen tarkoituksena on puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja lista ennen kaikkea yksityisen sektorin investointia Afrikassa ja Euroopan naapuruusalueella. Kolme elementtiä on tässä paketissa. Yksi niistä on lainsäädäntö, mietin, mietintö, joka koskee eurooppalaista kestävän kehityksen rahastoa. Meidän valiokuntamme on vastaavassa roolissa tässä mietinnössä ja on myös kaksi muuta elementtiä, jotka keskittyvät Euroopan investointipankin rooliin. Hienoa, että Euroopan investointipankin edustajakin on nyt päässyt paikalle. Esittelen hänet hetken kuluttua. EIP-asiasta budjettivaliokunta on vastaava valiokunta ja me esitämme lausunnot tuohon asiaan. Eli me olemme vastaavassa roolissa tuon kestävän kehityksen rahaston kohdalla. Euroopan komissio on suunnitellut 3,35 miljardin euron budjetin tälle ohjelmalle vuoteen 2020 mennessä. Me kuulemme varmasti, mistä nämä rahat tulevat ja miten tämä on suunniteltu hoidan tämän kahdessa osassa. Euroopan komissio voi ensiksi esitellä suunnitelman. Ehdottaisin, että koska haluamme puhua tästä tämän poliittisesta taustasta kyllä, mutta haluamme kuulla myös teknisestä, teknisestä puolesta, koska sillä meidän pitää laatia mietintö, eli varmasti mepit haluavat ymmärtää, mistä rahat tulevat, miten rahasto toimii. Tietysti tällä on vaikea poliittinen tausta, muuttoliikekysymykset muun muassa. Komissio käsittelee näitä kumpaakin puolta ja sitten otamme kysymykset komission edustajille ja sen jälkeen kuulemme Nikolai Dovkieleviciltä, joka on EIPn Brysselin toimiston johtaja, ja sitten Natalia Alonso puhui Oxfamin puolesta. Monet ovat, meistä ovat käyneet Afrikassa ja me tiedämme, miten aktiivinen EIP on myös Afrikassa. Ja sitten Oxfamilta voimme kuulla, miten kansalaisjärjestöt näkevät tämän uuden Euroopan komission aloitteen. Eli pidemmittä puhetta voimme aloittaa Marietta Jägerin puheella. hän voisi puhua DEVCO-pääosaston näkökulmasta asiasta. Thank you very much, madam. Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Alkuun haluaisin kiittää teitä, Euroopan parlamenttia ja valiokuntaan kutsusta tähän kertomaan EIPstä – ja vaihtamaan ajatuksia kanssanne tästä erittäin tärkeästä aloitteesta. Kuten puheenjohtaja totesi, komissio on ehdottanut kesäkuussa tällaisen ohjelman perustamista. Bratislavan päätöslauselmissakin tämä mainittiin ja hyväksyttiin neuvostossa investointiohjelma tarjoaa integroidun ja johdonmukaisen pidemmän aikavälin ratkaisumallin. Tätä haluan korostaa näin alkuun investointien lisäämiseksi, sillä älykkäät ja investoinnit ovat tärkeitä silloin, kun yritetään luoda kasvua ja työpaikkoja kehitysmaissa, jotta kestävyys lisääntyisi ja ryohonjuuritasolla heikoissa maissa tilanne paranisi varsinkin, kun ihmiset ovat joutuneet siirtymään synnyn Eli tarkoituksena on kehityspolitiikan täytäntöönpanoa kestävän kehityksen pohjalta Addis Abeban ja kopsin periaatteiden mukaisesti. Täällä haluaisin muistuttaa kaikkea siitä, että pelkän lainoituksen kautta ei päästä kestävän kehityksen tielle tähän pitää aina liittää muita välineitä, jotta varoja voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla hyväksi. Joten EIPn täytäntöönpanon avulla EU voi osoittaa, miten kumppanuus voi olla vielä tehokkaampaa kuin perinteinen kehitysyhteistyö. Arvon kollegat, kyse on kehitysyhteistyöstä kehityksestä. Tarkoituksena on investointien virittäminen, teknisen tuen lisääminen ja tukea rakenteellisia ja taloudellisia uudistuksia. Mitä tulee institutionaalisiin kehitystoimiin ja yritys, yritysmaailman parantaminen ovat ehto kestävälle kehitykselle. Saanen korostaa tässä yhteydessä, että kyse ei ole mistään teknisluontoisesta toiminnasta. Kyse on teknisluonteisesta tekstistä kylläkin, mutta kyse on siitä, että voimme rahoittaa kehitystä ottamalla mukaan yksityisen sektorin investointitoimintaa ja antaa rahoitusmahdollisuuksia yrityksille ja tuottaa investointia, jotta taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset haasteet voidaan selättää ja samalla myöskin sosiaalistaloudellisen infrastruktuurin luomiseksi. Tarkoituksena on saada lisää varoja käyttöön, jotta kokonaispanostus olisi noin 14 miljardia euroa, 3,3 miljardia EU-budjetista ja EDFstä kehitysrahastosta Lisää tulemme tästä vielä kuulemaan kollegamme toimesta, joten en puhu siitä sen enempää. Mutta mitä tulee ehdotettuun investointiohjelmaan, niin se perustuu näihin Katarinan kohta mainitsemien pilareihin. Kestävä kehitys yhtenä, eli kyse on integroitusta rahoituspaketista, jota toteutetaan alueellisen foorumin kautta. Ja se perustuu tietenkin takujärjestelmään ja yhteisrahoitukseen, joka on teille tuttu. Ja se on toiminut menestyksekkäästi jo vuodesta 2000 jo aikaisemmin ja tarkoituksena on ollut tukea lähes 300 hanketta lähes 50 miljardin budjetilla. Yhteisrahoitus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yksityisen sektorin yrityksiä vain tuetaan. 95 prosenttia varoista meni tähän mennessä ainakin julkiselle sektorille. Tähän tietenkin liitetään vielä teknisen tuen pilari, siitä Katarina kertoo teille kohta enemmän. Haluaisin kertoa teille vain sen verran, että meillä on erittäin tärkeänä juuri tämä kolmas pilari, Eli että yritysilmapiiriä voidaan uudistusten ja taloudellisen hallinnon kautta parantaa. Kol- nämä kolme pilaria pitää linkittää tiiviisti toisiinsa, jotta saadaan kokonaisvaltainen ratkaisumalli aikaiseksi ja lisää investointeja aikaiseksi. Ja on hienoa, että Oxfamkin on täällä mukana. Neuvottelut olivat hyvin pitkät, kun keskustelimme kansalaisyhteiskunnan kanssa ja elokuun loppupuolella keskustelimme myöskin Oxfamin kanssa. Ja tarkoituksena on rohkaista rakenteelliseen vuoropuheluun, ei ainoastaan valtiohallinnon tasolla ja yksityisen sektorin edustajien kanssa, vaan myöskin kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Ja me olemme vakuuttuneita sen suhteen, että kansalaisyhteiskunnan rooli on keskeinen silloin, kun täytäntöönpanon hetki koittaa kansallisella tasolla. Ja voin todeta komission puolesta, että me olemme aivan täysin samaa mieltä kansalaisyhteiskunnan kommenttien suhteen. Eli me tai, meidän täytyy vaalia ympäristöstandardeja, ihmisoikeuskysymyksiä, omistusoikeuksia maaperän suhteen. Nykyehdotushan tarkoittaa sitä, että vain ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestäviä hankkeita tuetaan. Mutta vielä haluaisin korostaa kahta seikkaa. Enemmän infoa saatte Katarinalta. Nykyistä yhteisrahoitusjärjestelmää hyödynnetään. Tästähän sovittiin jo aikanaan ja me yritämme välttää ylimääräisiä rakenteita niiden luomista. Parlamenttikin voi osallistua strategisen hallintoneuvoston työskentelyyn. Siellä te voitte omalta osaltanne kantaa kortenne kekoon sen suhteen, miten ohjelmaa muokataan, miten tuloksien toteuttamista seurataan ja miten uusia tavoitteita luodaan. On erittäin tärkeää, että kaikki rahoituslaitokset ovat tässä hankkeessa mukana ja vanha tuttu ystäväni Mikael on täällä paikalla, se on hieno asia. Tämä on erittäin tärkeää, jotta aloite olisi menestyksekäs ja mitä tulee yhteisrahoitusjärjestelmään, niin EIPn roolia tullaan entisestään vahvistamaan. Me olemme ehdottaneet, että strategisen, strategisen neuvoston jäsenenä myöskin EIB olisi mukana ja olisi myöskin täytäntöönpanovaiheessa keskeinen kumppanimme. Lopuksi arvon parlamentin jäsenet haluaisin todeta vielä, että EIP ja kestävän kehityksen rahastoon liittyen meidän täytyy käyttää selkeitä sääntöjä. Tehän tiedätte, että nykyisten sääntöjen pohjalta kakkosliitteen mukaisesti kaikki kaikkia varoja ja resursseja voidaan käyttää julkisena kehitysapuna. Ja sen verran voin vielä sanoa, että viime viikkojen aikana neuvosto on aloittanut ehdotuksen läpikäymisen ja ilokseni voin ilmoittaa teille, että pitkälti ollaan samaa mieltä esitetyistä ehdotuksista. Kiitos kuuluu erityisesti niille, jotka ovat toteuttaneet teknisiä seminaareja, ja olemme iloisia, että perjantaina voidaan aloittaa parlamentissa myöskin tämä tarkastelutyö, sillä me uskomme, että selvitystyö ja teknisten yksityiskohtien läpikäyminen helpottaa mahdollisten huolenaiheiden poistamista, joten tarkoituksena on tukea teitä, auttaa teitä ja ohjastaa lainsäädäntöstä vastaavia toimielimiä tämän erittäin tärkeän ohjelman toteuttamisen osalta. Oikein paljon kiitoksia ja nyt voisinkin antaa puheenvuoron Katarinalle. Niin, Katarinahan, Katarinahan on Niepää-osaston varapääjohtaja. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, Marietta. Me olemme sitä mieltä, että aloite esitellä ulkoinen investointiohjelma on hyvin oikea-aikainen ja tärkeä aloite. Pitää saada mahdollisimman suuri hyöty irti jokaisesta kehitysapueurosta ja Euroopan unionin talousarvio rahoitus, joka menee sekä Afrikan maille että Euroopan naapurusalueelle on tärkeää. Kuten tiedätte, kesäkuun tiedonannossa, joka aloitti tämän ulkoisen investointiohjelman kehittämisen, tuossa tiedonannossa korostettiin ennen kaikkea sitä, että puututtaisiin muuttoliikkeen perimmäisiin syihin – ne liittyvät usein kehitysyhteistyön ponnisteluihin ja ulkoinen investointiohjelma on ennen kaikkea kehitysyhteistyön aloite. Se koostuu kolmesta pilarista ja nämä kolme pilaria liittyvät toisiinsa ja vaikuttavat toisiinsa. Ensimmäinen pilari on investointipilari, toinen on teknisen avun pilari ja kolmas pilari on investointiolosuhteiden ja laajempien poliittisten olosuhteiden pilari, sillä on huomattu, että jos ei ole olosuhteita, jotka kannustavat investointeihin, suuri osa rahoituksesta on turhaa. Ensimmäisestä pilarista voin sanoa, että me Kutsumme sitä eurooppalaiseksi kestävän kehityksen rahastoksi e ksi, kuten Marietta sanoi. Siinä on kaksi eri elementtiä. Toinen niistä on uusi väline, takuu, joka on luotu, jotta voidaan mennä pidemmälle kuin resurssien vipuvaikutuksella lisääminen, sillä se on nimittäin toinen elementti, tämä sekarahoitus, uudet siis investointifoorumit – jotka, jotka perustuvat muun muassa Afrikka rahoitusvälineeseen ja Euroopan naapuruusvälineeseen. Niiden kautta olemme mobilisoineet resursseja. Me yritämme siis saada mukaan yksityisen sektorin, jotta yksityinen sektori investoisi kehitykseen. Ehkä voin hälventää hieman huolenaiheita, jota me olemme kuulleet. Nämä rahat näitä rahoja ei anneta eurooppalaiselle yksityiselle sektorille sinällään, ei vaan rahat menevät kehitystä varten, ne kanavoidaan kumppaneidemme kautta, ennen kaikkea Euroopan investointipankin kautta ja muiden kehityspankkien ja kehitysinstituutioiden kautta. Ne tekevät sitten yhteistyötä yksityisen sektorin kautta. Kyllä, on olemassa mahdollisuus, että yksityinen sektori saa näitä varoja, mutta kynnys tähän on melko korkea. Järjestelmässä on kyllä hyvin vankat takuut siitä, että sekä ympäristö että sosiaaliset standardit kyllä taataan, kun puhumme rahoituksesta ja takuista. Eli tämä on siis tämä ensimmäinen osa ja varmasti Maritan mainitsema perjantain seminaari on hyvin hyödyllinen. Siellä voidaan saada lisää yksityiskohtia siitä, miten takuut toimivat. Kollegat voivat siellä oppia näistä, sillä mitä tulee lainsäädäntöehdotuksiin, niin se on ainoa asia, josta tämä valiokunta päättää lainsäädäntöpuolella. Eli investointiohjelma on laaja, mutta sen lainsäädäntö osa on melko kapea. Tämä sekarahoitusväline, joka takuut ovat siis noin 20 prosenttia koko volyymista, 80 prosenttia taas on tämä sekarahoitus ja investointialustat, jotka kohdennetaan uudelleen. Ne todella muutetaan alustaksi joka yhdistää meidän ja kumppaneidemme, kumppaneidemme työn. Kun puhun kumppaneista, puhun ennen kaikkea Euroopan investointipankista, muista kansallisista kehityspankeista ja muista kansainvälisistä rahoituslaitoksista, jotka ovat aktiivisia noissa maissa, jotka ovat ulkoisen investointiohjelman kohteena. Eli meillä on operatiivinen neuvosto, joka hoitaa tätä. Meillä on järjestelmä, jonka kohteena on myös muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttuminen, mutta meillä on myös vankka perusta kumppanimaiden kanssa tehtävälle yhteistyöllä Afrikan maiden kanssa ja muiden maiden kanssa. Sekä komissio että ulkosuhdehallinto tekevät tätä työtä hankkeiden kohdalla. Eli nämä ovat nämä kaksi komponenttia, joista yhdessä tämä eurooppalainen kestävän kehityksen rahasto EFSD koostuu. Eli tämä oli siis se, tämä ensimmäinen pilari ohjelmassa. Sitten toinen pilari. Siinä on kyse teknisestä avusta, Jokainen, joka on osallistunut kehitysyhteistyöhön, tietää, että ilman kykyä tehdä kaksi asiaa, tukea hankkeita ja hankkeiden rahoitusta heikoissa olosuhteissa ja sitten taas toisaalta kyky tukea poli- hyviä poliittisia olosuhteita, joiden ansiosta investoinnit toimivat. Ilman näitä on turha kuvitella, että voitaisiin luoda mitään näin vankkaa kuin Euroopan investointiohjelma. Eli pilari kaksi on siis tekninen apu, pilari kolme on investointiympäristö ja laajempi poliittinen ympäristö. Eli investointiympäristöön kuuluvat kaikenlaiset lisenssi, lupakysymykset, pankkilainsäädäntö ja niin edelleen, mutta laajempaan poliittiseen ympäristöön kuuluu esimerkiksi investointien verotusympäristö, hallinto, korruption torjunta ja niin edelleen. Ne luovat poliittisen ympäristön, jossa yritykset voivat kukoistaa. Tällä alalla teknistä avusta on apua. Ja sitten tällä, tässä kohtaa myös kehityspankkien hankkeet, joita voidaan rahoittaa, tulevat peliin. Puhun hieman hallinnosta vielä. Me olemme nyt tällä hetkellä vielä viimeistelemässä hallintorakennetta. Ohjelmassa tulee olemaan, olemaan strateginen komitea, joka valvoo koko tätä EFSD, eli eurooppalaista kestävän kehityksen rahastoa, eli pilaria yksi, pilareita 1, 2 ja 3. Sillä tulee olemaan sihteeristö, nämä investointialustat sitten niitä hallintoi tämä operatiivinen komitea tai neuvosto. Eli meillä on kaksi tällaista komiteaa tai neuvostoa, sillä me puhumme tässä kahdesta eri maantieteellisestä alueesta. Ensinnäkin Afrikasta, uudistetusta, uudistetusta ja uudelleen kohdennetusta Afrikan rahoitusvälineestä – ja sitten toisaalta Euroopan naapuruusvälineestä, johon liittyvät myös takuut. Nämä toimivat kahdella eri maantieteellisellä alueella ja kohdentavat toimensa kahteen eri maaryhmään, joten niillä on tämä hallinto, mutta sihteeristö yhdistää nämä yhden sateenvarjon alle ja strateginen neuvosto sitten huolehtii koko järjestelmän johdonmukaisuudesta. Rahoituksesta sitten seuraavaksi eurooppalaisella kestävän kehityksen rahastolla on 3,35 miljardia euroa, joista 1,5 on takuita 750 miljoonaa on osuus Euroopan unionin talousarviosta. yhdistettynä 50 prosentin, vastuun, vastuuvelvollisuuden. Eli näin saamme tämän 1,5 miljardin loppusumman, sitten toivomme, että jäsenvaltiot osallistuvat näihin ponnisteluihin, sillä jotta voimme saavuttaa sen, mistä puheenjohtaja Juncker puhui unionin tilapuheessaan, nimittäin 62 miljardia euroa investointeja yhteensä me tarvitsemme jäsenvaltioiden panosta Tietysti Euroopassa on tällä hetkellä haasteita. Jäsenvaltiolla on, jäsenvaltiolla on ennen kaikkea kaksi tapaa, jotka on luotu tähän järjestelmään, jolla siis yritetään saada jäsenvaltioita osallistumaan. Toinen näistä on se, että jäsenvaltiolta ei pyydetä apurahoja, vaan pelkästään takuita kansallisesta ja, talousarviosta. Eli takuita tietyille rahoitusosuuksille. Ja toiseksi nämä takuut, ne, niitä ei lasketa vakaus- ja kasvusopimuksen alijäämä laskelmiin mukaan. Eli jäsenvaltioilla on keinoja osallistua. Tämä oli osa laajempaa ponnistelua, johon puheenjohtaja puhu, viittasi kokouksen alussa, nimittäin budjettivaliokunnassa tällä hetkellä neuvotellaan Euroopan investointipankin ulkoisen lainanantomandaatin laajentamisesta. Tämä olisi mittava uudistus. Osa investointiohjelman ja strategisen neuvoston roolia on keskustella ja käsitellä johdonmukaisuutta tämän EIPn mandaatin ja tämän aloitteen välillä. Kiitos paljon. Kiitos. Meillä on muutama puheenvuoropyyntö. Otetaan ehkä kysymykset kolmen ryhmissä. Tässä kuuntelin ja yritin ymmärtää, mitä yritetään nyt tehdä, mitä, mitä yhdistään mihin. Ehkä minä voin esittää muutaman kysymyksen ensiksi ja sitten Charles Görens ja Heidi Hautala haluavat esittää kysymyksiä. Varmasti voimme näin ymmärtää paremmin, mitä tapahtuu. Jos ymmärsin oikein, te sanoitte, että eurooppalainen kestävän kehityksen rahasto – yhdistää kaksi olemassa olevaa välinettä. Toinen on siis Afrikan investointiväline ja toinen Euroopan investointiväline, naapurus- ja investointiväline. Sitten puhuitte 3,3 miljardista. Mitä näissä olemassa olevissa välineissä on tällä hetkellä, kuinka paljon ja tuleeko tähän uutta rahoitusta tähän uuteen välineeseen, eli mitä tähän otetaan kaikkea mukaan? Ja sitten, miksi olette tehneet tämän? Mikä on ongelma? Sanoitte, että nämä kaksi välinettä eivät ole toimineet hyvin tähän asti. Eli miksi nyt tämä idea yhdistää nämä kaksi välinettä yhdeksi välineeksi? Mikä on perustelu sille? Onko ongelmia sen suhteen, miten asiat toimivat tällä hetkellä? Mikä tässä on siis perustelu? Te, tässähän on nyt kaksi pääosasto, jotka tekevät yhteistyötä, eikä se tee kaikesta monimutkaisempaa. Entä sitten EIP? Miksi teette näin? Mitkä ovat perustelut tälle juuri nyt? Sanoitte, että varoja tulee EU-rahoituksesta, eli mit, mitä näihin kahteen raho, rahastoon on tällä hetkellä laitettu. Otetaanko Euroopan kehitysrahastosta varoja, jotta päästään näihin 3,35 miljardiin? Ovatko nämä 3,35 miljardia EU-rahoitusta vai tuleeko tähän mukaan nämä 50 prosenttia jäsenvaltioilta, eli onko tässä kyse 3,35 miljardista plus saman verran lisää jäsenvaltioilla? No onhan tietysti nerokas idea luoda tällaista virtuaalista rahaa. Sanotaan, että no me olemme Luxemburgissa, missä olemmekin, ja me luomme takuita ja sillä luomme virtuaalista rahaa. Ähm, mutta minulle ei käynyt selväksi, miten suuresta summasta tässä puhutaan yhteensä. Ehkä voisitte selventää sitä. Sanoitte, että tekninen seminaari pidetään perjantaina, mutta meppienkin pitäisi ymmärtää tämä varmasti komissiolta on olemassa briefaus. Ehkä voisit jakaa sen meillekin, eli mitä varoja on tällä hetkellä nyt, mitä pitää muuttaa, miksi se on muutettava ja miten sitä muutetaan. Eli me saamme teknisen lainsäädäntötekstin ja nyt olemme vasta saaneet tietää, että vain osa rahoituksesta tulee tämän lainsäädäntöehdotuksen alaisuuteen. Eli pitäisi, olisi kyllä mielenkiintoista, jos teillä olisi tämmöinen tausta-asiakirja, jos saisimme sen, jotta voimme ymmärtää. Poliittisia kysymyksiä minulla olisi lisää vielä myöhemminkin, mutta tässä nyt ö, tekniset kysymykset ensiksi. Seuraavaksi Charles Görens. Kiitos. Nythän aloitamme erittäin mielenkiintoisen keskustelun. Kuuntelin, puhu, kuuntelin puhujia ja mietin tässä, muutamia asioita. Minulla on kommentteja. Toiminta Afrikassa ja naapuruusalueilla on sellainen, että halutaan antaa perspektiivejä ihmisille, jotta he eivät lähtisi tai tulisi sitten paisuttamaan turvapaikkahakijoiden tilastoja Euroopassa tai siirtolaistilastoja Euroopassa. Tätä ei ehkä myönnetä, mutta no niin, tämä on kuitenkin ihan hyvä ajatus, koska ihmiset tarvitsevat vähän näkymiä ja perspektiivejä. Ja toinen kysymys, mikä on tavoite, jota etsitään tässä? Jos Euroopan kestävän kehityksen rahasto toimii, niin silloin tehdään kestävää kehitystä, mutta investointi, jonka te teette, te teette sen ennen kaikkea – julkisella sektorilla ja virallisessa taloudessa, mutta harmaa talous, jossa köyhät toimivat, niin ei hyödy automaattisesti tästä. Ja ehkä se voi hyötyä joistakin murusista, jotka tipahtavat siihen viereen. Ja mietin nyt, onko tämä lähestymistapa, jossa halutaan siis kehittää taloutta, onko se liian rajoitettu? Jos nyt halutaan tehdä kestävää kehitystä, niin, niin kestävyyden pitäisi suuntautua kestävän kehityksen päämääriin jotka on määritelty New Yorkissa, YKssa, eli lopussa pitäisi olla vähemmän köyhiä, koska tämän toiminnan kautta voidaan saada lisää, rikka, rik, lisää rikkaita ja lisää köyhiä, tai vähemmän rikkaita, enemmän köyhiä, tai vähemmän köyhiä ja enemmän rikkaita. Eli tämä on eräänlainen haaste. Ja mietin nyt, miten ihmiset saataisiin harmaasta taloudesta kiskaistuksi pois. Onko riittävästi projekteja, jotka keskittyvät nimenomaan tähän näkökulmaan, kun nyt ajatellaan komissiota, joka on vastuussa kehityksestä? ja kehittämisestä, niin tässä on varmaan vielä yksi työmaa ja mielestäni pitäisi käsitellä ongelmaa tai lähestyä sitä toki taloudellisesti, mutta eikö pitäisi laajentaa sitä muihinkin mekanismeihin, kuten sosiaaliturvan mukaan tuomiseen. Se voitaisiin tuoda ainakin ehdotuksiin mukaan näille maille. Se olisi valtava valtavan vahva tapa jakaa uudelleen tuloja ja vähentää köyhyyttä ja näin vahvistetaan liiketoimintaa näissä maissa, kun on vähemmän sairaita, niin toki se kasvattaa tuottavuutta. Ja jos ei nyt tuottavuus ole päämäärä itsessään, niin se on kuitenkin kehittämisen keino. Eli jos koko tämä investointipolitiikka kyetään täyttämään viisailla toimenpiteillä sosiaalipoliittisessa mielessä, niin saadaan ehkä aikaiseksi tietyt kehitys, kestävän kehityksen tavoitteet. Ja lopuksi täällä meillä on lainsäädäntöehdotus, joka vaatii suostumustamme, jotta voidaan saada joitakin takuita ja ehkä lisärahoituksia, joten me toimimme tässä vähän marginaalisesti. Ja totta kai meillä on positiivinen kannustusoikeus, mutta lainsäätäjä tässä kuitenkin toimii vähän niin kuin taustalla. Haluaisin tietää, näemmekö selkeästi sitten tilejä, eikö meillä voisi olla jonkinlainen konsolidoitu tilinpäätös kaikista toimenpiteistä, jotka koskevat kehitystä. Tällä hetkellä meillä on aivan valtavat määrät erilaisia toimenpiteitä. On siis yhtäällä toimenpiteitä, joita rahoitetaan erilaisilta tahoilta. Meillä on interventiorahastoja, meillä on tällaisia trust fundeja, meillä on takuita. Uskon, että tavallinen kuolevainen tässä Meidänhän pitäisi olla vähän paremmin perillä asioista kuin tavallisten kuolevaisten, mutta kyllä tämä on meillekin loppujen lopuksi aika sekava. Eikö meidän pitäisi sitoutua nyt tämän lainsäädäntöaloitteen yhteydessä siihen, että vaadimme konsolidoidun tilinpäätöksen, jotta voimme toteuttaa valvontamme myöskin poliittisesti Eli minä kyllä suhtautuisin suosiollisesti tällaisiin toimenpiteisiin, jos otetaan huomioon muutamat vähän kriittisemmät huomiot. Kiitos. Kiitos seuraavaksi Heidi Hautala. Ai. Oikein paljon kiitoksia. Olen muun muassa kollega Görinsin kanssa yhtä lailla kriittinen. Kun katsotaan tämänhetkistä tilannetta, niin uudemman kerran edessämme on tilanne, joka on sellainen, että uusien välineiden perustamisen motivaatio perustuu juuri siirtolaisvirtojen käsittelyyn ja perimmäisten syiden selvittämiseen. Tämä nyt ei ole ensimmäinen kerta, että tällainen väline on esitetty. Näitä nyt alkaa tulvia eteemme. Kyllähän meidän täytyy varmistaa, että kehitysyhteistyön kautta saadaan kehitystä aikaiseksi ja köyhyyttä vähennetty. Tavoitteenahan pitäisi olla kurjuuden vähentäminen, ympäristövahinkojen vähentäminen, ihmisten elinehtojen parantaminen. Miten voimme varmistaa, että meillä on olemassa sellaisia välineitä, joilla voidaan mitata tuloksia, jotta tavoitteet voidaan määritellä uudestaan. Kollega Görens oli oikeassa sanoessaan, että meidän tulisi ikään kuin niputtaa nämä ja katsoa, että miten vaikutusta parhaiten saataisiin aikaiseksi, ja, mutta voidaan investoida sellaisiin kohteisiin, joista saadaan eniten kehitysyhteistyötulosta. Kyllähän yksityisen sektorinkin pitää tietenkin vahvasti olla mukana tässä, se on kiistaton fakta. Mutta onko meillä riittävä asiantuntemusta tämän työn suorittamiseen? Olemmeko varmoja sen suhteen, että instituutiot ovat parhaat mahdolliset tässä työssä – en ole aivan vakuuttunut investointipankin mahdollisuudesta taistella köyhyyttä vastaan ja pyrittäessä saavuttamaan muita kehitysyhteistyötavoitteita. Yrittäkää saada minut vakuuttuneeksi. Kertokaa minulle, että meillä on välineet käytössä ja niitä voidaan todellakin käyttää täysimääräisesti, koska te korostitte juuri investointipankin tärkeyttä kumppanina. Mitä tulee kollega Görensin ehdotukseen, että investoitaisiin sosiaaliseen suojeluun? Sitä kyllä kannattaisi harkita. Maailmanpankilta varmaan löytyy tietotaitoa sen suhteen, miten köyhiä voitaisiin kehitysmaissa tukea tällä tavalla. Eli näin ihmiset saisivat kun, niin sanotusti kunnollisen elämän itselleen. Voidaanko tähän päästä ylipäätään uuden välineen avulla? Eli aika lailla kriittisiä kysymyksiä meidän on esitettävä itsellemme ja muille. Ja sitten tähän tarkastustyöhön. Mehän jo kuulimme, ehkä olen väärässä, mutta Euroopan parlamentti ilmeisesti osallistuisi strategisen komitean työskentelyyn EFSDssä mitä valtuuksia tällä komitealla on, kenelle nämä tiedot välitetään, miten avointa tämä strateginen suunnittelu, tavoitteiden asettelu ja raportointituloksista on. Patricia, olet kyllä puhuja luettelolla, luettelossa, mutta otamme vastaukset näihin kysymyksiin ensiksi, sillä jos otamme liikaa kysymyksiä, emme saa välttämättä tarkkoja vastauksia. Eli kuuntelemme vastaukset ja sitten sinä pääset ensimmäiseksi kysyjäksi seuraavalle kierrokselle. Eli aloitamme vastauksista, vastauksilla minun, Charles Görensin ja Heidi Hautalan kysymyksiin. Niin, oletan, että minä vastaan ensiksi. Yritän selittää, miten minä näen tämän. Eli mitä lisäarvoa tällä aloitteella on? sillä on sitä lisäarvoa, että ensimmäistä kertaa luomme uuden takuu, äh, takuun ja takurahaston. Me ehdotamme asetuksessa, että lisäisimme tätä tätä lisävastuuvelvollisuutta ja tämä lisätään varainhoitoasetukseen, sillä meillä on sillä meillä on lisärahoitusta 0,75 miljard, 75 miljardin edestä. Eli me voimme käyttää vipuvaikutusta niin, että voimme rahoittaa rahoituskelpoisia hankkeita esimerkiksi infrastruktuurin, energian, liikenteen, vesihuollon ja niin edelleen alalla. Nämä hankkeet ovat sitten tuottoisia. Miksi meidän pitäisi äh, käyttää veronmaksajien rahat muihin kuin tuottaviin hankkeisiin? Siksi me keskitymme näihin hankkeisiin, jotka ovat tuottavia ja rahoituskelpoisia. Kelpoisia ja sitten selitämme teille tämän, että meillä on strateginen komitea ja operatiivinen komitea, ja ne löytävät yhteiset kosketuspinnat yhdessä sihteeristön kanssa, tai niitä yhdistää sihteeristö. Ja meillä on todella paljon takuita niin, että tämä on avointa ja vastuuvelvollisuus – toimii. Eli me käytämme nämä varat todellakin terveydenhuoltoon, sosiaalisuojeluun, kaikki näihin asioihin, jotka te mainitsitte. Me rahoitamme niitä näillä varoilla. Tämä on tätä kehityksen sosiaalista puolta ja köyhyyden torjumista. Näin voimme lyhyesti siis ilmaista tämän suunnitelman perustavoitteen. Totta kai me haluamme pitkällä aikavälillä kestävyyttä, kasvua, talouskasvua ja työpaikkoja ja myös muuttoliikkeiden perimmäisiin syihin puuttumista. Tämä siis lyhyesti sanottuna on tämän suunnitelman pääperustelu rahoituksesta. Annamme teille kyllä vielä teknisen briefauksen. Tämä siis tulee budjetista, EDFstä eli kehitysrahastosta ja EU-rahoit, EU, e EU-rahoitus tulee kehitysyhteistyövälineestä välineestä ja naapuruusvälineestä. näette kyllä sitten, mistä budjettikohdasta nämä varat tulevat ja miten tämä rahoitusrakenne toimii. Eli tämä siis vaikutuksesta kehitysyhteistyöhön. Sitten Euroopan investointipankin roolista, kuten sanoin, sillä on roolinsa. Se on mukana strategisessa neuvostossa. Haluaisin myös Euroopan parlamentin tarkkailijan roolissa mukaan. Ja haluaisin myös sanoa, että Euroopan investointipankki on yksi täytäntöön panevista rahoituslaitoksista mukaan, äh, mu, äh, ja mukaan tulevat myös muita, tulee myös muita kansainvälisiä laitoksia, kuten Katerina sanoi. Äh. Uh, uh, Haluaisin täydentää paria kohtaa. On siis se uusi raha, jonka mainitsimme ja joka tulee EU-budjetista, tämä 750 miljoonaa plus se 750 tätä kiintiövastuuta ja 1,45 miljardia on se uusi summa. Kysyitte miksi, hyvä puheenjohtaja ja Marietta mainitsi tavoitteet, mutta syy, miksi tähän olemme ryhtyneet, Monsieur Gertson kysyi yhdistelmää erilaisista toimenpiteistä ja me nimenomaan yritämme tätä. Se ei ole ehkä tyylikäs tapa, koska Euroopassa toimitaan sirpaloituneesti, mutta tämä on meidän yrityksemme yrittää tuoda johdonmukaisuutta tähän kokonaisuuteen ja siksi teillä on tämä uusi väline, joka on se takuu, josta päätetään lain kautta yhdistettynä kahteen eri muuhun välineeseen. Emme siis ota kaksi uutta välinettä ja yhdistä niitä, vaan kyllä tulee uusia välineitä, mutta me luomme uuden välineen ja panemme kaiken yhden ison otsikon alle. Se ei ehkä ole ihanteellinen tapa, mutta lyhyellä aikavälillä uskon, että se on kuitenkin paras tapa tuoda johdonmukaisuutta meidän kehitysponnisteluihimme, kun yritämme käsitellä nimenomaan siirtolaisuuskysymystä. Meidän on aloitettava ehkä pienestä ja olemme tässä hyvin avoimia. Tämä on varmaan parasta, mitä voimme tehdä tuodaksemme tähän vähän selkeyttä. Meillä on sama tuntemus kuin teilläkin. Totta on, että on valtavasti erilaisia rahoitustahoja ja välineitä. Ja tällä tavalla voimme yhdistää rahoitukset, käyttää vipuvaikutusta, kansainväliset rahoitustahot yhdistettyinä meidän tukiimme ja sitten institu- institutionaalisesti ja rahoituksellisesti nämä tahot on yhdistetty. Ja toivomme, että tällä tavalla saamme mukaan yksityisen sektorin, kuten Heidi Hautala sanoi, on tärkeää löytää toteuttamiskelpoinen tapa yksityiselle sektorille, joka voi antaa panoksensa kehitysponnistuksiin. Se on monimutkaista ja perjantaina, kun käydään näitä teknisiä keskusteluita, niin kollegat huomaavat, miten äärettömän mutkikasta tämä on. Se on kuulunut Danielille. Mutta syy, miksi tämän teemme, on se, että haluamme tuoda yksityisen sektorin mukaan tuoda johdonmukaisuutta näihin tähän välinerykelmään ja tuoda selkeyttä kumppanuusohjelmiin. Ja kysymys harmaasta taloudesta ja sosiaalisista turvaverkoista, niin nämä ovat juuri sellaisia uudistuksia, jotka kolmas pilari sisältää tai kuuluvat siihen. Ja pilari kakkonen, tekninen apu, voi rahoittaa nimenomaan tällaisia uudistuksia, koska se, että harmaasta taloudesta tehdään virallista taloutta, niin sitähän on tehty kaikkialla, yritetty kaikkialla perussa tai missä vain on tehty valtavasti yrityksiä, on luotu kannustimia joilla virallistetaan taloutta. Hyvä politiikka voi toimia ja meillä on varoja, joilla voimme kehittää tällaisia toimenpiteitä ja uskomme, että näiden kahden yhdistelmä voi todellakin auttaa. To speak. Vielä kaksi kysymystä Patricia Toja ja Norbert Noiselle ja sitten otetaan muut puhujat. Patricia ensiksi. Sì, grazie. Ma, eh, insomma, Joo, molto i vostri... Kiitos. Arvostan näitä kaikkia ponnisteluitanne ja täällä puhuttiin aivan oikein harmaasta taloudesta, mutta puhun nyt aivan suoraan. Kaikki nämä ainekset ovat oikeita, mutta resepti sinällään on pielessä. Minulla on paljon epäilyksiä tästä ja olen kollegoiden kanssa samaa mieltä näistä huolenpiteistä. Varmasti kollegat tietävät vielä enemmän kuin minä. Yritän nyt rakentavasti kuitenkin kommentoida. Me tarvitsemme laadussa hyppäyksen eteenpäin, kun puhutaan näiden rahojen käytöstä. Muuten saa aivan vain marginaalisia parannuksia. Emmekä oikein tiedä edes tarkalleen, mitä tapahtuu. Meidän kehityspolitiikallamme on niin myönteisiä tavoitteita, mutta nyt meidän on pystyvät oikeasti muuttamaan tilannetta, kehittämään näitä alueita, mutta myös käsittelemään tätä muuttoliikkeen kysymystä Euroopassa. Joissakin maissa tilanne on kyllä hyvin vaikea. Euroopalle on tullut hyvin vaikeaksi käsitellä koko tilannetta ja nyt on riskinä se, että syntyy sosiaalisia ongelmia. Joko poliitikan pitää, poliitikan pitää olla tehokkaampaa tai miten voimme muuten käsitellä muuttoliikettä, jos emme pidä tätä nyt todellisena prioriteettina, niin silloin emme kyllä ole kosketuksessa todellisuuteen. Minun maassani, jos sää on hyvä, niin kahden päivän aikana tulee sama määrä pakolaisia kuin on nyt tällä hetkellä Kaleen leirillä. Eli joka päivä tuhansia ihmisiä. Eurooppa ja Italia voi antaa ensimmäisen vastauksen ja ottaa vastaan näitä ihmisiä, mutta jos emme yritä parantaa tilannetta maissa, jotka ovat Välimeren toisella puolella, niin kaikki on hyödytöntä. Nyt on nähtävissä aivan uudenlaisia tekijöitä ja muuttajien määrä on seurausta näistä uusista tekijöistä. Meillä on vain muutamia valttikortteja, meidän on pelattava ne hyvin. Tämä nyt ensiksi ja sitten toiseksi Ymmärrän kyllä ponnistelunne. Yritätte saada aikaiseksi johdonmukaisuutta. Meillä on takuurahasto, Afrikkarahasto, sitten naapuruusrahasto. Miten ne voidaan nyt yhdistää? Pelkään, että teemme vain pikkuparannuksia hieman siellä ja täällä ja sitten pelkään, että loppujen lopuksi luomme jotain ristiriitaista, joka ei ole kestävällä pohjalla. Meillä on kaikenlaisia esimerkkejä eurooppalaisesta kehitysyhteistyöstä, että hankkeiden tulokset tuhoutuivat heti hankkeen päätyttyä. Sitten kun kehitysyhteistyöntekijät lähtivät, niin koko järjestelmä romahti paikan päällä. Tällaista on nähty. Olen hyvin tunteellinen tässä asiassa, sillä Italia on eturintamassa. On tietysti muitakin maita, Kreikka ja Balkanin maat. Minä puhun nyt Italiaa, mutta myös Euroopan puolesta. Miten siis näitä varoja voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla, jotta ihmiset pääsevät hyötymään hankkeiden rahoituksesta? kun kuulen tällaista strategista komiteasta, niin kyllä melkein revin hiukset päästä, Niin infrastruktuuri, no sehän on tietysti hienoa, mutta meidän pitää tehdä jotain todellista. Komissio pitää kantaa vastuunsa, ei pidä ulkoistaa kaikkea. Sanon tämän nyt aivan avoimesti. Teidän pitää kantaa vastuunne, sillä te olette vastuussa ohjelmien luomisesta, te sovitte näistä ohjelmista kyseisten maiden kanssa. Minä haluan kuulla ohjelmista. Yksittäiset hankkeet tietysti voivat aina olla hyviä, mutta niille pitää olla tietyt raamit. Ei pidä luoda yhtä asiakirjaa yhtä hanketta varten toista toista varten. Tarvitsen johdonmukaisuutta. Mitä voimme tehdä kussakin maassa? Mitä Eurooppa voi siis tehdä kussakin maassa, minkälainen ohjelma siellä pitää toteuttaa, mitä alaa pitää tukea, maataloutta, vesihuoltoa vai mitä. Meillä on eri rahastoja, mutta ei pitäisi aloittaa rahastoista, vaan ohjelmista, jotka pitäisi koordinoida maiden kanssa. Ymmärrän, miten vaikeaa tämä on, mutta antakaa nyt ainakin takuut siitä, että tässä ei ole kyse pelkästään teknisten ongelmien ylittämisestä, siinähän olette hyviä, mutta mikä on itse ohjelma? Ohjelmassa pitää olla sitoumuksia, että paikan päällä otetaan vastuuta ja paikan päällä pitää kouluttaa omat ihmiset. Me kyllä toivotamme tervetulleeksi pakolaiset, mutta me tarvitsemme viranomaisia, jotka vastaavat näistä kaikista ihmisistä. Kaikki nämä varat pitäisi käyttää ohjelman alaisuudessa, jolla on tarkat tavoitteet. Kiitos seuraavaksi Norbert Noisaa. Äh, tut mir sehr leid, aber... Pahoittelen, mutta äsken kollega Görens puhui tavallisista kuolevaisista, kuten minusta. Minäkään en oikein ymmärrä tämän tarkoitusperää. Jos meillä on enemmän rahaa käytettävissä, 1,5 miljardia uusiin tehtäviin, jotta voimme auttaa pakolaisia, niin sehän tarkoittaa käytännössä hyvää asiaa. Mutta uusien välineiden tarpeesta puhuttaessa voin sanoa, että tähän asti on toimittu ehkä huonosti tai emme ole toimineet riittävän tehokkaasti. Mitä olemme tehneet väärin tai riittämättömällä tavalla, jotta tarvitsemme taas uuden välineen? Ja nyt on takeita. Eikö meillä ole aikaisemmin ollut kehitysyhteistyöhön liittyen minkäänlaisia takuu rahastoja tai vastaavaa. Ja sitten sanottiin, että parlamentti olisi jonkinlainen tarkkailija, mutta tarkkailijahan tarkoittaa sitä, että sitä vaan katselee, eikä tarvitse, eikä saa tehdä yhtään mitään, joten se ei paljon parlamenttia kyllä kiinnosta. Vastaukset näihin kahteen kysymykseen vielä ei kovin pitkälti, sillä meillä on vielä kaksi puhujaa. Mitä komissio tahtoo? No, tuoda kehykset ja pistää kaikki aloitteet yhden otsikon alle. Haluamme tuoda johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä politiikkoihimme ja sen takia komissio ei yritä pakoilla velvoitteitaan, vaan koko aloite pysyy komission käsissä, kuten on esitetty. Komissio, komission alaisena on sihteeristö. Se pysyy Eli tulee yksi sisäänpääsyaukko ja tulee portaali, jossa me katsomme eri ohjelmia ja tulee ikkunoita, jotka määritellään tarpeiden mukaan, teemojen mukaan, maantieteellisten tarpeiden mukaan, alueellisten tarpeiden mukaan, sektorien mukaan ja ne määritellään, kun on katsettu strategista tavoitetta ja poliittista linjausta ja määritelty prioriteetit. Ja sen takia on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti on mukana on mukana nimenomaan tässä strategisessa hallintoneuvostossa ryhmässä. Nyt pöydällä on ehdotus Minun ei tule kertoa teille, miten pitää toimia, mutta me haluamme teidät mukaan. Emme voi kuvitella tätä aloitetta ilman meppejä. Ja uskokaa, tässä on nimenomaan kyse johdonmukaisuudesta, jonka takaa tämä strateginen hallintoneuvosto tai komitea. Me yritämme tuoda kaikki aloitteet yhden puitteen tai kehyksen sekaan sisälle. Ja tällä tämän pitää tietysti vastata EUn globaalia politiikkaa ja ulkopolitiikkaa. Uh, very brief just, uh... Aivan lyhyesti vain. Hyvä italialainen edustaja, haluaisin vain vastata teidän kysymykseenne uh, puiteohjelmasta. Niin, edustaja Toija, siis Tässä siis puhumme takuista ja sekarahoitusvälineistä, joiden kautta teemme työtä kumppaneidemme kanssa, mutta on myös monia kahdenvälisiä ohjelmia maiden kanssa, eli poliittista vuoropuhelua käydään. Me yritämme tässä nyt luoda mekanismin, jolla tästä kaikesta voidaan tehdä johdonmukaisempaa kohdan, kahdenvälisen avun kanssa. Eli tämä ei ole ohjelma, johon kaikki kahden välinen tuki siirtyy. Edellisessä elämässäni käsittelin aluerahoitusta ja Euroopan sosiaalirahastoa. Siellä tiedettiin hyvin tarkasti, mikä rahoitus on mitäkin varten, mit, miten voi anoa. Ehkä olisi hyvä tehdä tätä selväksi, mitä, varo, varo, mitä varoja voi hakea aina puhutaan no, naisista ja köyhyydestä ja niin poispäin, mutta pitäisi olla selvyyttä siitä, mikä, millä rahoitetaan mikä. Jos ne ovat rahoitusvälineitä, niin niistä pitäisi kutsua siksi. Aivan lyhyesti Heidi. Uh, Johdonmukaisuutta peräänkuulutettiin ja uusia kehityksiä, mutta pelkään pahoin, että kyse on siitä, että yritetään estää siirtolaisuus. Ehkäpä olisikin parempi, että poistettaisiin tämä maahanmuuttovirtojen perimmäisten syiden kitkeminen. Yritetään puuttua köyhyyteen ja epätasa-arvoon. Tämä lähestymistapa on ristiriitainen. Eihän kehitys yhteistyön kautta välttämättä voida ylipäätään taistella maahanmuuton perimmäisiä syitä vastaan. Ehkäpä tässä lähdetään aivan väärältä pohjalta. Mitä me todella haluamme toteuttaa SDGitä ja yritämme tehdä sen mahdollisimman hyvin, niin hyvin kuin osaamme ja toteuttaa kestävää pitkän aikavälin kehitystä kumppanimaissa. Se on ensisijainen tavoitteemme ja sitten tietysti on nämä muut, jotka ovat tärkeitä. Ehkä voimme antaa muille puhujille nyt puheenvuoron, eli siirrymme eteenpäin neuvosto puhuu kyllä paljon muuttoliikkeestä, eli ministerit haluavat aina puhua siitä, miten puututaan muuttoliikkeen syihin. Nyt siirrytään siis toiseen osioon. Meillä on täällä vierailevana puhujana Mikolai Dovkielevich EIPstä ja sitten Natalia Alonso Oxfamista ensiksi. Mikolai siis, ole hyvä try of pronouncing Oikein paljon kiitoksia ja kiitokset yrityksestä sukunimen lausumisen suhteen. Alkuun haluan kiittää kutsusta tähän kokoukseen. Ensimmäistä kertaa olen DEVE-valiokunnan vieraana. Me olemme tietenkin kiinnostuneita siitä, että vuoropuhelu kanssanne sujuu mutkitta. Kello on jo viisi, mutta EIB hän on tärkeä EU-kehitysyhteistyön kumppania toimia. Ja joka vuosi nämä yhteiset ponnistelut vain vahvistuvat. Tilanne muuttuu jatkuvasti ja on nähtävissä, että eb roolikin on selvä ja vastaan ikään kuin kollega Hautalalle. Kyse ei ole EBn kehitysyhteistyöpoliittisesta toiminnasta, koska se on vain hauskaa, vaan koska perustamissopimuksessa näin määrätään. Voisin tietenkin selvittää teille yksityiskohtaisesti, miten me äh, Itä-Afrikassa autamme naisia tai parannamme sanitaatiotilannetta, mutta kello on jo viisi, joten se on ihan turha yritys, mutta ehkäpä seminaarikin voisi auttaa teitä ymmärtämään, mistä oikeastaan EIBn toiminnassa on kyse, niin tervetuloa vain. Ja vielä sen verran, että komissio voi kyllä olla ylpeä ehdotuksestaan. He ovat tehneet erinomaista työtä lyhyellä varoitusajalla. Poliittiset paineet ovat olleet suuret ja tuskin on minun sanottavakaan, koska päivittäin lehdistäkin on luettavissa ja nähtävissä TVstä, että mitä Välimeren alueella tapahtuu ja olen kollega Toijerin kanssa samaa mieltä maahanmuuttoon liittyen. Mielestäni komissio on tehnyt erinomaista työtä pyrkien luomaan uuden aikaisen välineen, jossa huomioidaan ehdollisuus – yritetään käyttää tarjolla olevat varat. Tehän tiedätte, että raha on kortilla ja EB on valmis tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden parlamentin ja komission kanssa, jotta järjestelmä toimisi. Mutta on meillä olemassa omiakin kokemuksiamme esirahaston suhteen. Enkä lähde sitä vertaamaan tähän harjoitukseen, koska kyse on aivan toisenlaisesta hankkeesta, mutta yhteistä on se, että meillä on olemassa kolme pilaria yhtenä ehdollisuus ja ohjeistus, ykkönen ja kakkospilari ovat yhtä lailla tärkeitä, kun arvioidaan tätä ehdotusta. Meidän mielestämme on ollut tärkeää, että kaikki toimielimet voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Eli jokainen voi kertoa, kantaa kortensa kekoon, jotta tästä hankkeesta tulisi menestystarina. Ja neuvostossa me olemme saaneet selvyyttä sen suhteen, miten tämä järjestelmä voisi toimia ja pankki on valmis tarjoamaan pankkialan asiantuntemustaan kehitysrahastoon liittyen, jotta tämä väline olisi mahdollisimman nopeasti käyttökelpoinen. Ja lisäisin vielä sen verran tähän, että meidän on varmistettava, että muut olemassa olevat välineet – ja ehkä olettekin kuulleet, että investointipankki on ehdottanut, ja se on hyväksytty myöskin kesäkuisessa neuvostossa, eli että tällainen vastustuskyky aloite Länsi-Balkanin aluetta varten. Tarkoituksena on myöskin lisätä lainoitusta ja avunantoa juuri näillä alueilla, jotka ovat kärsineet eniten siirtolaisuudesta. En halua nyt puuttua yksityiskohtiin aloitteen suhteen, mutta olisi hienoa, jos jossain vaiheessa voisimme kertoa siitä teille enemmän, sillä sekin on mielenkiintoinen aihe ja väline. Mielestäni on tärkeää varmistaa, että kaikki välineet voivat yhtäaikaisesti toimia, emmekä luo ylimääräistä byrokratiaa ja päätöksentekoprosesseja, vaan että kaikki toimisi mahdollisimman juoheasti. Ja minä uskon, että komissio on omalta osaltaan pyrkinyt toimimaan saman periaatteen mukaisesti. uskon, että neuvoston ehdotus tulee olemaan riittävän hyvä, mutta en lupaa mitään, sillä mehän emme vastaa lainsäädäntötyöstä. Mutta uskon, että kyse on sellaisesta paketista, jota kannattaa kyllä tarkastella lähemminkin ja varmaan se on sellainen, jonka osalta EIB haluaa myöskin osallistua toimintaan. Kiitoksia. And, uh... Kiitos paljon. Seuraavaksi Natalia Alonso Oxfamin EU-toimiston johtaja. On hienoa kuulla nyt kansalaisjärjestöjen näkökulmasta. Ilmeisesti Plan Internationalista myös kuulemme. Kiitos siitä, että annoitte minun tulla jakamaan tässä kanssanne kansalaisyhteiskunnan mielipidettä. Ja meitä kiinnostaa kovasti tämä komission investointiohjelma, ja iloitsemme siitä, mutta me haluaisimme oppia kokemuksista, joita on kertynyt eri investointiohjelmista, on varmaan sekä kielteistä että positiivista oppia. Ja meillä olisi tämmöisiä keskeisiä kysymyksiä ja suosituksiakin myöskin. Ja haluaisin myös puhua näiden aloitteiden tarkoitusperistä kuten tämä investointiohjelma, ongelmat ja ratkaisut ja antaa suosituksia voi olla vaikea miettiä, mikä on oikea tapa torjua köyhyyttä. Mikä on ongelma, mikä on ratkaisu aivan ensimmäiseksi. Palatkaamme vähän käsitteisiin. Onko maahanmuutto-ongelma tai siirtolaisuusongelma? Sehän ei ole ollut ongelma. Sitähän on tapahtunut vuosisatojen ajan. Ihmiset muuttavat eri töis syistä, eikä sitä tarvitse pysäyttää. Toki se pitää hallita. Ja kun se hallitaan oikein, niin kaikki voittavat. Niin vastaanottajavaltiot kuin maahanmuuttajat. Ja maahanmuutto on aina vaikuttanut suotuisasti kehitykseen. Ja kysymys on, kuuluu, siirtolaisuus ei ole ongelma. Ja jos se ei ole ongelma, miksi puhutaan tässä investointi, ulkoisessa investointiohjelmasta siitä, että halutaan poistaa siirtolaisuuden juuret. Tässä ohjelmassa pitäisi nähdä positiivinen yhteys siirtolaisuuden ja kehityksen välillä ja investointialoitteen pitäisi antaa panoksensa siihen, että pitää miettiä, miksi ihmisten pitää lähteä pois kodeistaan, kun on konflikteja ja sotia. Ja silloin on tärkeää auttaa kansalaisia ja asettaa hallitukset vastuuseen. Uskomme, että suositus on se, että investointiohjelmassa pitäisi erottaa toisistaan lyhyen aikavälin ulkopoliittiset tavoitteet ja maahanmuuton poistamistavoite. Ja uskomme, että tämä olisi se ensimmäinen kysymys. Ja toinen asia, joka liittyy tähän investointiohjelmaan, pitää luoda työpaikkoja. Hyvä on, mutta kysymys kuuluu, talouskasvu, johtaako se automaattisesti työpaikkojen luomiseen? Tiedämme esimerkiksi, että Euroopassa ja kehitysmaissa aina näin ei ole. Talous on kasvanut viidellä prosentilla ja köyhyys on kasvanut 54 prosentista 70 10 prosenttiin. Talouskasvu ei ole vähentänyt köyhyyttä eikä luonut työpaikkoja. Me haluamme, että talouskasvu kykenee vähentämään köyhyyttä kuitenkin. Eli nämä ovat kysymyksiä investointiehdotuksen logiikan takana. Miten voimme tehdä investointiohjelmasta sellaisen, että se poistaa köyhyyttä ja tasa-arvoa? Minulla olisi ideoita. Ensinnäkin tämä yhteisrahoitus. Jokainen euro, jonka käytämme yhteisrahoitukseen, niin se, se on euro, joka menetetään suorana investointina vaikkapa koulutukseen. Eli pitäisi olla nimenomaan lisäinvestointeja muualta. Ja, ja jos rahaa pannaan johonkin, niin pitää saada takeita siitä, että siitä on hyötyä. Ponnistukset ja yhteisrahoitus. Nyt sitä on harrastettu jo monta vuotta ja mitä on opittu näistä malleista? Onko otettu opiksi? Ja haluaisin, että Euroopan investointipankin kollegat kertovat, miten tämä täydentävyys on toteutunut. Suositus tässä olisi se, miten voitaisiin nämä näkökulmat tuoda investointiohjelmaan. Ja kolmanneksi olin kovin iloinen kuunnellessani komission saunovan, että oli olemassa turvatakeita – ja on olemassa riskejä, jotka liittyvät siihen, että yhdistetään yksityisen ja julkisen sektorin rahoitusta. Yli puolet yhtiöistä jotka ovat, jotka ovat pörssiindeksien kärjessä, niin näitä yhtiöitä on syytetty lapsityövoiman käytöstä ja liian vaikeista oloista tuotantomaissa. On maita, joissa ei ole minkäänlaista laillista puitteistoa ja suuret yhtiöt ovat voineet tehdä mitä vain. Eli tarvitaan lisää sääntelyä, jotta avoimuus lisääntyy ja tukikelpoisuuskriteerien pitää olla selkeämmät ja pitää olla olemassa myös tämmöinen vääryyksien toteamismekanismi. Eli on tietysti täytettävä turvatakuut, mutta ei pidä myöskään tuottaa vääryyttä. Ihmisoikeudet, ympäristö hyvä on, mutta on myös tärkeää vahtia, että isot yhtiöt eivät pakoile veroja. Miten voidaan taata että rahoitus on avointa ja tilinpäätökset avoimia. Euroopassa on tämä kyettävä takaamaan. On, olemassa, on oltava olemassa menettelyt. Me haluamme valvontaa ja arviointia, jotta tämä väline maksimoi kaikki mahdolliset hyötynsä, positiiviset hyötynsä. Ja haluaisin lopuksi puhua raportoinnista. On olemassa kysymys tiedon avoimuudesta ja siitä, miten se vaikuttaa köyhyyden kitkemiseen. Ja olemme tuoneet suosituksia. Haluaisin keskustella Aleksander Makarovin kanssa – so we have to brief now. Niin valitettavasti teidän puheaikanne on oikeastaan mennyt, mutta ihan lyhyesti tekin voitte puhua. Niin ihan lyhyesti vain haluaisin puhua osallistavasta ympäristöstä. Me kuulimme aluksi siitä, miten tärkeä rooli kansalaisjärjestöillä on EIPn toteuttamisessa. Yleensä yrityksille ympäristö on parempi kuin kansalaisjärjestöille äh, ja konfliktialueilla järjestöt ovat usein erityisen vaikeassa tilanteessa. Meidän pitää siis voimaannuttaa kansalaisia kohdemaissa, jotta he voivat tehdä yhteistyötä hallitusten kanssa, hallituksensa kanssa ja näin torjua köyhyyttä. Me todellakin kannustamme varmistamaan, että kansalaisyhteiskunnan rooli on otettu huomioon EIPssä. Me osallistuimme konsultaatioon komission kanssa. On hienoa, että meitä kyllä kuullaan, mutta meidän pitää varmistaa, että paikan päällä kansalaisyhteiskunta myös on osa näitä keskusteluita. Se, on, se oli meille tärkeä asia, kun tämä suunnitelma tai ohjelma Esitettiin meille. Meidän mielestämme kansalaisyhteiskunnan rooli ei ollut tarpeeksi esillä. Olisi siis hyvä, että jos kansalaisyhteiskuntaa voitaisiin yrittää voimaannuttaa, ja kansalaisyhteiskunnalla pitäisi olla myös rooli hallintorakenteessa. Puhuitte nimittäin hallintorakenteesta, ja ehkä pitäisi siis katsoa sitä, miten kansalaisjärjestöt ja kansalaiset kohdemaista pääsisivät mukaan hallintorakenteeseen kun EIPtä toteutetaan maatasolla. Kiitos. Heidi Hautala. Sitten Sean Görens. Kiitoksia. Vain sen verran, että on erittäin hyvä käydä näin kriittistä keskustelua tässä vaiheessa, kun kaikki on sinänsä vielä auki, eli voidaan parantaa asioita. Nyt kuulimme Oxfamin puolelta, että ongelma ei sinänsä ole mikään ongelma ja ratkaisu ei ole mikään ratkaisu ongelma, joka ei ole ongelma. Joten siltä pohjalta voisimme lähteä keskustelemaan siitä, että miten tästä saataisiin todellinen väline taistelussa köyhyyttä vastaan ja epätasa-arvoa vastaan ja autettaessa ihmisiä elämään arvokasta elämää ympäristöä suojellen. Jos ilmastonmuutos kehittyy nykytahtiin, niin vasta murtoosa pakolaisista ovat nyt lähteneet liikkeelle. Tilanne muuttuu vielä pahemmaksi, mikäli ilmastonmuutos toteutuu ennakoidulla tavalla. Miksi emme taistele ilmastonmuutosta vastaan ja varmista, että kaikki hankkeet tarjoavat parhaasta vastinetta rahoille taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja käytettäessä uusiutuvia energialähteitä. Eli konseptia voidaan vielä muuttaa ja sitä tulisi myöskin tehdä ja toivottavasti nämä 44 miljardia toteutuvat ja sitä kautta saadaan kehitystä aikaiseksi, mutta monia asioita on vielä käsiteltävä. Ja kun puhuttiin, että kansalaisyhteiskunnan rooli on vähenemään päin, se on tärkeä viesti. Jos todellakin haluamme parantaa ympär yritysympäristöä ja tarjota kansalaisyhteiskunnalle lisää toimintamahdollisuuksia, niin sehän hyödyttäisi kaikkia. Tämä olisi tärkeä viesti myöskin muille. Sillä jos kansalaisyhteiskunnalla ei ole toimintamahdollisuuksia, silloin ei ole mitään takeita sen suhteen, että rahoista olisi jotain hyötyä kehitysyhteistyöstä puhuttaessa. Seuraavaksi Charles Görens. Niin, joku sanoi, että neuvosto itse asiassa tässä edesauttaa ajatusta siitä, että pitää torjua maahanmuuttoa, koska on Euroopan maita, joille se on ongelma. Eli se tietysti asettaa asiat vähän uuteen valoon. Ja luulen, että kaikki toiminta kehityksessä, sen tulee olla osuvaa ja tehokasta ja kestävää. Ja se koskee niin tätä meidän teemaamme nyt kuin kaikkea muuta toimintaa kehityspolitiikassa. Taloudellinen kehitys ei tuota automaattisesti supistettua köyhyyttä. Pitää pikemminkin katsoa toiminnan vaikutusta. Halutaanko, että kaikki hyötyvät kasvusta jonkinlaisen tulonjaon kautta, joka viittaa tietysti sitten maiden hallintoon, jonkinlaisen sosiaalisen tulonjaon kautta, joka voisi toteutua joidenkin mekanismien kautta, jotka liittyvät nimenomaan universaaliin sosiaaliturvaan. Ja näin kaikki voisivat hyötyä. Ja sekin on yksi tapa vahvistaa ja jäsentää yhteiskuntia, jäsentää eri mekanismeja ja järjestelyitä, jotka tuottavat uutta rikkautta ja uutta varallisuutta. On saatava tuloksia, se on selvä juttu. On olemassa vapaus valita keinot, voin mainita muutamia. Kuten äsken sanoin, niin nyt pitää ottaa huomioon se, mikä täällä on sanottu, ja on tiedettävä, että täällähän on kyse riskialtista operaatiosta. On aika riskialtista investoida muissa kehitysmaissa. Kaikki ei aina onnistu. Joskus onnistutaan eikä se ketään kiinnosta välttämättä. Ja usein epäonnistumiset vain otetaan lukuun ja silloin pitää osata kertoa, että epäonnistuminen kuuluu hommaan. Pitää kehittää jonkinlaista pedagogiaa. Demagogit muuten tanssittavat kaikkia, kun tulokset julkistetaan. Demagogit sanovat silloin, että aina on joku, joka vohkii sitten kaikki rahat ja sitä ei voida välttää että aina on joku, joka sitten kerää rahat taskuunsa. Ja se tärkeää on, että me osaamme esittää kansalaisille ja selittää, että se, että epäonnistuminenkin julkistetaan, niin sehän kuitenkin osoittaa vain, että on olemassa valvontaa ja se on hyvä. Eli nyt pitää kehittää ponnistuksiamme oikeaan suuntaan ja muista, muistakaamme, että nyt käytetään 1,5 miljardia 65 miljardista eurosta, jotka investoidaan kehitykseen. Ja luulen, että voimme kyllä ottaa sen riskin, että investoimme tämän rahan jos sillä on jonkinlainen vipuvaikutus ja voimme tätä tukea, kuitenkin on varottava erityisesti sitä tapaa, jolla tämä mielletään eri maissa. Ja uskon, että tämä on aika riskialtista, koska ne, jotka eniten tarvitsevat, ovat nimenomaan niitä, joiden hallitsijat ovat kaikkein korruptoituneimpia. Ja mietinkin, miten aiotte toimia korruptoituneiden maiden kanssa, joille EU myön, ei myönnä rahaa budjettiapujen kautta eikä edes ohjelmienkaan kautta, vaan projektien kautta. Kun te toimitte näissä maissa, miten teette? Ja olen ihan samaa mieltä Oxfamin kanssa. Miten annatte perspektiiviä ja näkymiä ihmisille? Miten aiotte toimia? Ja se on mielestäni ihan keskeinen kysymys. Katsoin Charlia ja mietin, mistä osasta koko budjetissa tässä puhutaan. Tässä puhutaan, aivan kuin tämä oli koko kehitysyhteistyön budjetti, tämä on y- kuitenkin yksi aspekti, yksi osa, yksi väline suuressa välinevalikoimassa. Olen myös samaa mieltä siitä, että toivon antaminen nuorille afrikkalaisille sukupolville on tärkeää. Federica Mogherini sanoi, että toivon antaminen on tärkeää. Pitää antaa ihmiselle toivoa siitä, että heidän elämänsä paranee. Se on perimmäinen tavoite kaikessa kehityspolitiikassa. Haluaisin nyt pyytää äh, Francesca Raimondia ulkosuhdehallinnosta sanomaan muutaman sanan sen, sillä komission jäsen tulee tänne puolelta. Äh, jos teillä ei ole mitään sanottavaa, niin ei teillä ole pakko. No, ei sitten hyvä. Äh, joten kaksi vierastamme voimat, voivat vastata kysymyksiin. Onko teillä jotakin lisättävää? Jos teillä äh, olisi vielä jotain lisättävää tai voitte esittää kysymyksiä komissiolle. Ihan muutama tarkennus. Kyse on ulkoisesta investointiohjelmasta. Ja toteaisin, että OECDn takissa keskustellaan juuri näistä vaikutuksista, miten tämä vaikuttaa tähän välineeseen, eli yksityisen sektorin välinen modernisointi, mukaan luettuna kriteereiden joustavuus, Keskustelut siis ovat käynnissä ja ne voivat vaikuttaa tähän itse asiaan, eli miten ODA, jolla yritetään epätasa-arvoa ja köyhyyttä vastaan taistella, miten siitä saadaan joustavampi väline siten, että sitä voitaisiin käyttää myöskin yksityisellä sektorilla kasvun virittämiseksi ja taistelussa köyhyyttä vastaan. Eli tämä on tärkeä keskustelu välineeseen liittyen ja ylipäätään tähän keskusteluun liittyen, jonka tiimolta komissiokin on toiminut aika lailla aktiivisesti. Whether you want to say something, but I just want to... Niin ei pitäisi ikinä sanoa ei, kun kysytään, haluaisiko vielä sanoa jotain. Haluaisin vain kiittää tästä keskustelusta. Toivottavasti tämä ei ole viimeinen kerta. On hienoa olla täällä. Toivottavasti saamme mahdollisuuden keskustella myös eri aloitteista, esimerkiksi tuosta EIPn Resilience-aloitteesta ja muistakin rahoitusvälineistä, niistäkin olisi mielenkiintoista kerrottavaa parlamentille. Niin ehkä voisimme EIPn kutsua jälleen puhumaan näistä asioista. Heidi varmasti on sitten heti mukana, koska häntä kiinnostaa nämä asiat. Nyt sitten komissiolle vielä puheenvuoron. Would like to... Kaksi kohtaa haluaisin sanoa, että täydentävyys totta kai meillä on yhteisrahoituksen arvio, joka on osoittanut hyvin positiivisia tuloksia. Ja vastuullisuus on aloitteen keskeinen osa ja yhteisrahoituksesta vielä 2,7 miljardia, jonka EU on investoinut Yhteisrahoituksessa 278 projektia on investointu 50 miljardia, eli yksi euro yhteisrahoituksessa ei ole euro, joka menee pois kehittämisestä, vaan se on euro, joka tuo lisää rahaa kehitykseen ja näin se pitää nähdä. Ja kansalaisyhteiskunnasta sanoin tämän jo alun alkaen. Minulla ei ole mitään lisättävää ja sama juttu ODAsta. Joten odotan innolla uusia näkemysten vaihtoja kanssanne teknisen briefauksen jälkeen. Uskon, että tässä selvennetään monia näkökulmia ja siirrymme sitten neuvotteluihin pehmeästi. Kiitos, että vielä viimeiseksi Katariina. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Sanoitte aivan oikein, ja tämä on todellakin tärkeä viesti, kun puhumme terveydenhuollosta, koulutuksesta, kansalaisyhteiskunnasta. Silloin me puhumme siitä, että tämä on osa kokonaisapua, osa EU-toiminnasta menee juuri kansalaisyhteiskunnalle, mutta sitä ei kanavoida tätä kautta, koska sitä varten näitä välineitä ei ole luotu. Kiitos, että puheenjohtaja korosti vielä tätä asiaa. Haluaisin vielä kommentoida Oxfamin sanomaa. Itse asiassa kyllä me otimme tämän vakavasti ja varmasti näettekin kehitystä kesäkuun tiedonannon ja syyskuun tiedonannon välillä. Eli me kyllä kuuntelimme monia sidosryhmiä, joiden parissa toteutimme kuulemisen. Sitten yhteisrahoitus yksityisen sektorin kanssa. Ei pidä nyt sekoittaa asioita yhteisrahoitus hoidetaan kansainvälisten kumppaneiden kautta. Meillä ei ole yhteisrahoitusta yksityisten kumppaneiden kanssa vielä. Me emme siis uudelleen kohdella mitään varoja. Me luemme yhteisrahoituksen lisäksi uuden välineen, jolla yritämme saada houkuteltua myös yksityisen sektorin varoja mukaan. Eli olen teidän kanssanne samaa mieltä siitä, että yhteisrahoitus yksityisen sektorin kanssa, siinä saattaa olla jossain tapauksessa kyse siitä, että, että uudelleen kohdennetaan varoja, mutta haluaisin sanoa valiokunnalle, että, että ymmärrän kyllä, nämä huolenaiheet, mutta jos katsotaan faktat, niin meillä on hyvin toimineita yhteisrahoitusvälineitä. Marietta mainitsi näitä myönteisiä tuloksia ja kun otetaan huomioon tämä uusi elementti, niin sillä voimme ottaa mukaan myös yksityisen sektorin. Kiitos kaikille puhujille tästä keskustelusta. Tämä on tärkeä aihe. Näette, miten kollegat ovat kiinnostuneita tästä asiasta. On hienoa, että kuten Heidi Haitala sanoi, käymme tämän keskustelun nyt tämän prosessin aluksi. Kiitos paljon. Thank you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

Hyvät kollegat, voisitteko istua sillä aloitamme. Tämä on viimeinen kohta esityslistalla tänään. Ja samalla hyvin tärkeä kohta esityslistalla, sillä meillä on täällä vieraanamme jälleen kerran komissaari Kristos Sylien Ides. Hän ei ole pelkästään valiokuntamme komissaari, vaan ystävämme. Hän otti tämän salkun hoitakseen samalla kun humanitaarinen apu tuli kansainvälisen yhteistyön ykkösasiaksi juuri viimeksi Strasbourgissa. Puhuitte sitä, miten vaikeaa on saada apua Itä-Aleppoon ja kun katson uutisia, niin näen, että myös Mosulissa on kehkeytymässä humanitaarinen kriisi myös Rakkassa varmasti. Mm, Syyriassa ja Irakissa on monia kriisipisteitä ja sitten hurrikaanikriisi Karibian alueella ja Haitissa. Tänään on kyse siitä, että, että puhumme ensi vuoden ohjelmasta. Te puhutte siis humanitaarisen avun prioriteeteista ja painopisteistä vuonna 2017. Puhumme siis siitä, Haluaisin sanoa, että arvostamme teidän ja yksiköidenne työtä, jota teette usein hyvin vaikeassa olosuhteissa? You know. Tehän tiedätte, että olemme samassa veneessä. On hyvin tärkeää, että teemme käsikädessä yhteistyötä, totta kai täällä Brysselissä, mutta myös monilla alueilla paikan päällä. Hyvät kollegat, kuten aina on mukava olla täällä taas perheeni parissa, niin sanotusti olemme tämän, tämän perhesanan ottaneet käyttöön jo aikaisemmin näissä suhteissamme. On hienoa nähdä teitä siis kaikkia nyt uudelleen. Kiitos tästä. Valitettavasti humanitaarisia kriisejä on yhä enemmän tarpeita on lisää yhä enemmän Lähi-idässä, Afrikassa ja myös Keski-Amerikassa. Ja sitten tietysti meillä on pakolaiskriisi myös Euroopassa. Samalla meidän on myönnettävä, että EU-hanke on nyt ennennäkemättömien haasteiden edessä – ja tämä on meille tietysti myös tärkeä poliittinen kysymys komissaareina, parlamentin jäseninä, näiden instituutioiden johtajina siis. Mutta humanitaarisen työn kautta paikan päällä olemme osoittaneet, että EU on edelleen maailmanlaajuisen toiminnan tärkeä pilari. Ensiksi haluaisin puhua tästä ennennäkemättömästä pakolaiskriisistä. Maaliskuussa esittelin tälle valiokunnalle uuden hätäavun välineen EUn sisällä. Haluaisin kiittää jälleen kerran parlamenttia ja erityisesti tätä valiokuntaa tuesta. Haluaisin kiittää myös budjettivaroista, jotka on kohdennettu. Tähän mennessä noin 200 miljoonaa euroa on kohdennettu meidän humanitaarisen avun kumppaneidemme kautta projekteihin Kreikkaan. Tällä hetkellä Kreikassa on yli 60 000 pakolaista. Tässä vaiheessa meidän vastauksemme keskittyy neljään prioriteettiin. Ensinnäkin me valmistelemme olemassa olevat leirit kylmiä talvikuukausia varten. Toiseksi me annamme apua käteisen ja arvosteleiden avulla. Tämä on erityisen tärkeää ja selitän miksi hetken kuluttua. Kolmanneksi annamme koulutusta lapsille Tämä on tärkeää näissä, myös näissä vaikeissa olosuhteissa. Ja neljänneksi me huolehdimme ilman huoltajaa olevista alaikäisistä, jotka ovat kaikista heikoimmassa asemassa, me, jotka ovat, edustavat hyvin traagista näkökohtaa tässä kriisissä. Monien esteiden jälkeen nyt on nähtävissä, että käsin kosketeltavia tuloksia on tullut pakolaisleirien valmistelu talvea varten on meneillään. Talvivarusteita jaetaan, sen hoitavat kumppanimme sekä Mannermaalla että Egean meren saarilla. Koulutuspuolella me yhdessä IOM kanssa tuemme Kreikan viranomaisia, kun ne tarjoavat koulutusta pakolaisille ja varmistavat, että 9000 lasta kuljetetaan julkisiin kouluihin ja koulupäivän jälkeen takaisin. Heille annetaan peruskouluvälineitä, jotta he voivat oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Me teemme yhteistyötä paikallisviranomaisten kumppaneiden kanssa, jotta voimme tarjota majoitusta ilman huoltajaa oleville alaikäisille. Näissä majoituksissa nämä alaikäiset saavat ympäri vuorokauden hoitoa. He saavat myös terveydenhuoltoa, psykososiaalista tukea ja vapaa-ajan aktiviteetteja käyttöönsä. Viimeiseksi, mutta ei vähäisemmäksi, me olemme myös helpottaneet tuhansien avustustarvikkeiden jakamista unionin pelastuspalvelumekanismin kautta, ei pelkästään Kreikkaan, mutta myös muihin maihin, esimerkiksi Balkanin reitillä. Toivotan teidät tervetulleeksi tulevina viikkoina käymään EUn hätäavun koordinointikeskuksessa ERCissä, jotta voitte nähdä, miten tehokkaasti tämä mekanismi toimii käytännössä. Tämä olisi hieno tilaisuus. voitaisin voisimme sopia ehkä tarkasta päivämäärästä tällaiselle vierailulle. Nyt haluaisin puhua Turkista. Pakolaisjärjestely on käynnissä ja se tuottaa hyviä tuloksia. Nyt katso, mutta muihin esteisiin ja poliittiseen ympäristöön. Vuonna 2016 alusta lähtien yli 1,25 miljardia euroa on kohdennettu sopimusten kautta. 512 miljoonaa on kohdennettu suoraan humanitaariseen apuun ja erityisesti humanitaarisen avun alalle. Turkki-väline on uurtanut uraa, jotta olemme voineet luoda uraa, myös uraa uurtavan EUn tällaisen hätä sosiaalisen turvaverkoston. Tämä on suurin humanitaarinen ohjelma, joka käyttää suoria käteissiirtoja. Näin siis kohdennetaan suoraan varoja. Katsokaapa, mitä olemme voineet tehdä näillä 348 miljoonalla eurolla, jotka on kohdennettu ESSNn kautta yhdessä maailman ruokaohjelman sekä Turkin punaisen puolikuun kisilain ja tietysti Turkin viranomaisten kanssa. Me olemme auttaneet yli miljoonaa kaikista heikommassa asemassa olevaa pakolaista Turkissa. Suurin osa heistä on pakolaisleirien ulkopuolella. Tällä käteis- ja arvosetelijärjestelmällä nämä pakolaiset voivat saada leipää pöydälle, he, he voivat saada katon päänsä päälle ja perheidensä päiden päälle ja tietysti he voivat lähdet, lähettää lapsensa kouluun. Olen ylpeä voidessani lisätä, että ESSN on myös hyvin kustannustehokas. Jopa 85 prosenttia meidän avustamme menee suoraan heikossa asemassa oleville pakolaisille. Näin voimme tukea näiden pakolaisten äh, arvokkuuden tuntoa. Varmasti ymmärrätte miksi, mutta voimme tukea myös paikallista taloutta. Paikallinen talous, äh, paikallisessa taloudessa voimme auttaa ennen kaikkea pk-yrityksiä. Tämä on todellinen mullistus humanitaarisen avun antamisessa ja tämä on juuri se malli, jota haluamme asteittain ottaa käyttöön myös Kreikassa. Kasian Tipissä ja muissa kaupungeissa Kreikassa olen käynyt paukan, paikan päällä ja tämä käteis- ja arvosetelijärjestelmä on hyvin tärkeä, sillä, sillä voimme näin yhdistää myös paikallisyhteisöt ja pakolaisyhteisöt. Tämä on todellinen väline, jolla voimme luoda suhte, hyvät suhteet näiden yhteisöjen välillä. Hyvät kollegat, humanitaarisen avun pääpainopiste on tietysti tilanteessa Syyriassa. Taistelu on jatkunut melkein kuusi vuotta, eikä loppua ole edelleenkään näkyvissä. Yli 13 miljoonaa ihmistä tarvitsee apua Syyriassa ja yli 5 miljoonaa on joutunut pakenemaan naapurimaihin ja Eurooppaan. Euroopan unioni, kuten tiedätte, on ollut johtava avunantaja Syyriassa konfliktin puhkeamisesta lähtien. Olemme mobilisoineet melkein 9 miljardia euroa humanitaarista apua sekä kehitys- ja vakautusvaroja – mutta järkyttäviä hyökkäyksiä, jotka kohdistuvat siviileihin, sairaaloihin, kouluihin ja jopa avustussaattueisiin on nähty. Ne ovat selkeästi kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön vastaisia. Tämä, nämä ovat todella kamalia esimerkkejä siitä, miten humanitaarinen tilanne on huonontunut. Itä-Alepossa jopa 300 000 ihmistä on joutunut olevaan ilman minkäänlaista apua jo ku, kaksi kuukautta. He eivät, heiltä on ruoka ja lääketarvikkeet loppumassa. Viime kuussa, kuten Linda mainitsi, mainitsikin, yhdessä varapuheenjohtaja Federica Mogherinin kanssa minä lanseerasin humanitaarisen aloitteen alo- Alepon hyväksi yhdessä YK kanssa. Meillä on kaksi päätavoitetta. Ensinnäkin meidän on saatava apua Itä-Aleppoon ja toiseksi meidän on saatava evakuoitua vakavasti sairaat ja loukkaantuneet. Tämä aloite sai valtavaa tukea myös tältä parlamentilta ja tältä, tältä valiokunnalta ja haluaisin kiittää tästä tuesta. Valitettavasti emme vieläkään ole pystyneet pääsemään apua tarvitsevien luokse. Me painostamme poliittisesti ja korostamme muille maailmanlaajuisille ja paikallisille toimijoille, että kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön kunnioittaminen on keskeisen tärkeää, mutta valitettavasti tilanne pahenee päivä päivältä. Me pidämme tätä aloitetta hyvin tärkeänä. Federica ja minä olemme keskustelleet monien osapuolten kanssa. Myös venäläisten viranomaisten Lavrovin kanssa, Stefan Misturan kanssa, joidenkin Assadin hallinnon edustajien kanssa, kaikkien osapuolten kanssa, mutta mitään konkreettista tulosta ei ole saatu aikaiseksi. Meidän argumenttimme on hyvin yksinkertainen. Humanitaar, humanitaarinen apu tarvit, tar, siitä varten tarvitaan vain turvallisuustakeet, ei välttämättä aselepoa, mutta valitettavasti tähän, mene, tähän asti emme ole saaneet humanitaarista apua sinne paikan päälle. Haluaisin seuraavaksi puhua Irakin tilanteesta. Siellä tilanteella on myös vakavia humanitaarisia seurauksia. Meidän yhteisen ponnistelumme siellä on jatkuttava ennen kaikkea, jotta voimme vastata näihin valtaviin humanitaarisiin tarpeisiin. Toiseksi, kuten Syyriassakin, vakautta tällä alueella ei voida luoda niin kauan kuin konflikti jatkuu. Kun otetaan huomioon viimeisimmät kehitykset Mosulissa, haluaisin korostaa, että me olemme valmistelleet tätä päivää jo kuukausia. EUn puolesta osallistuin apukonferenssiin, siis Irakin auttamiskonferenssiin, jonka ulkoministeri Kerry järjesti heinäkuussa Washington D.C:ssä. Siellä yli kaksi miljoonaa dollaria, kaksi miljardia dollaria äh, tarjottiin tuota päivää varten Mosulin operaation jälkeen. Olen käynyt paikan päällä, olen nähnyt, että miten hyvin siellä valmistaudutaan valtaviin Mosulin tarpeisiin. Olen nähnyt siellä siis kaikki valmistelutyöt. Totta kai meidän humanitaariset kumppanimme paikan päällä ovat olleet hyvin valmistautuneita, jotta voisivat vastata humanitaariseen kriisiin. Mutta tilanne pahenee yhä entisestään, joten varmasti tulemme näkemään humanitaarisen tragedian tähän mennessä kaikki vaikuttava olevan hallinnasta. Tämä on siis tieto, jonka olemme saaneet kumppaneiltamme paikan päältä. Seuraavaksi haluaisin puhua Afrikasta. Käyn Ugandassa torstaina ja perjantaina. Käyn siellä, jotta voin arvioida, miten maa pystyy selviytymään näistä valtavista pakolaisvirroista. Nämä pakolaiset pakenevat sotaa ja epätoivoista tilannesta Etelä-Sudanissa. Etelä-Sudanissa alkoi taistelu kesällä ja sen jälkeen 240 000 pakolaista on tullut Ukandaan siis ensimmäisen heinäkuuta jälkeen. Jos tämä jatkuu, Ukandaan saattaa tulla jopa miljoona pakolaista tämän vuoden loppuun mennessä. Nämä luvut puhuvat puolestaan. Mikään maa ei pysty yksin vastaamaan tällaisiin valtaviin haasteisiin – mutta tämä on valitettava todellisuus monissa paikoissa Afrikassa. Siellä lisääntyvä epävakaus ja konfliktit ajavat monet ihmiset, miljoonat ihmiset pakoon. Tämä luo humanitaarisia kriisejä, jotka eivät välttämättä saa median ja tiedotusvälineiden huomiota. On tärkeää puhua näistä kriiseistä. Meidän on näytettävä edelleen solidaarisuutemme näille ihmisille paikan päällä. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä, miksi minä aion käydä Ugandassa. Ja tästä syystä aion käydä myös Malavissa marraskuun loppupuolella haluan siellä nähdä, miten voimme auttaa ihmisiä selviytymään El Niñon vaikutuksista. Jälleen kerran haluaisin painottaa, että humanitaarinen apu yksinään ei ole tarpeeksi. Meidän pitää jatkaa humanitaarisesta avusta vakauttamiseen valmiuksien lisäämiseen ja kehitykseen. Jos näin ei tehdä, pakolaiset eivät pysty palaamaan kotiinsa. Näin yksinkertaista se on. Tiedän, että jotkin teistä kiinnittävät erityistä huomiota LRRD, eli hätäavun kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön niveltämiseen. Se on aivan oikein. Kriisit pitkittyvät yhä ed- enemmän, joten humanitaaristen ja kehitysavun toimijoiden pitää toimia käsi kädessä. Tämä oli myös yksi pääsitoumuksistamme maailman humanitaarisessa huippukokouksessa. Me aiomme päättäväisesti panna täytäntöön kaikki, kaikki kymmenen sitoumustamme politiikan, operatiivis, politi, poliittisella, operatiivisella ja rahoituksen alalla. Me olemme aloittaneet jo tämän. Totta kai me takaamme, koordinoimme myös muiden sidosryhmien kanssa. Näin voimme yhdistää voimamme tässä seurantaprosessissa, joka seuraa humanitaarisen huippukokouksen sitoumusten noudattamista. Monet sitoumukset tuottavat jo tuloksia. Annan teille muutamia konkreettisia esimerkkejä. Kollegani komission jäsen Mimichan kanssa olemme tunnistaneet pilottihanke maita, joiden kanssa voimme hyödyntää synergiaefektejä. Yksi esim- hyvä esimerkki tästä on tiedonantomme Lives in Dignity, joka hyväksyttiin huhtikuussa. Me olemme johtoasemassa, kun kehitysyhteistyöllä me vastaamme myös pakkomuuttoon. Me yritämme antaa ihmisille paremmin omia keinoja omavaraisuuteen ja arvokkaan elämän elämiseen, sillä näiden järkyttävien lukujen takana on todellisia ihmisiä, ihmisiä, jotka joutuvat jättämään kaiken taakseen. Euroopan unioni kasvaa maailmanlaajuiseen pakkomuuton kriisiin. Yli kaksi kolmasosaa vuotuisesta humanitaarisen avun budjetistamme käytetään pakolaishankkeiden maan sisäisesti siirtymään joutuneiden ja vastaanottavien yhteisöiden parissa tehtyihin hankkeisiin. Tämä vastaa Euroopan unionin arvoja ja periaatteita. Nämä ihmiset eivät ole tärkeä kohderyhmä pelkästään humanitaarisen avun antajille, vaan myös kehitysyhteistyön toimijoille. Tämä näin aina on, on aina ollut, mutta kun hyväksymme tämän kokonaisvaltaisen strategian, teemme tästä vieläkin järjestelmällisempää. Hyvä esimerkki on kolmen miljoonan, miljoonan afganistanilaisen pakolaisen tilanne Iranissa. He, eivät, he ovat olleet Iranissa jo yli 30 vuotta. Kävin Iranissa kaksi viikko, viikkoa sitten ja näin, minkälaisia hankkeita meillä on siellä paikan päällä. Siellä keskitymme koulutukseen. Ja tästä pääsenkin seuraavaan huomiooni. kaikista heikoimmassa asemassa olevat ihmiset kriisitilanteissa ovat aina lapsia. Lasten hyvinvoinnin takaaminen on keskeisen tärkeää. Tästä syystä koulutuksen tarjoaminen kriisitilanteessa on edelleen minun paino pisteeni, jopa minun pakkomielteeni. Tiedän, että se on myös teille tärkeää ja kiitän teitä jälleen kerran tuestanne. Teidän tuollanne olemme pystyneet lisäämään budjettivaroja jo neljä kertaa tänä vuonna. Näin olemme pystyneet auttamaan 2,3 miljoonaa lasta 44 maassa. Tällä erityisellä alalla Euroopan unioni todella johtaa esimerkillään. Ja me aiomme myös jatkaa ponnistelujamme tällä alalla. Olemme tehneet uuden arvioinnin, josta voimme ottaa osviittaa olemme arvioineet siis lasten suojelun ja koulutuksen toimia. Pääjohtopäätös on se, että olemme saaneet jo aikaiseksi merkittäviä tuloksia ennen kaikkea pakolaisväestön ja maan sisäisesti siirtymään joutuneiden kohdalla, mutta voimme silti parantaa vielä toimintamme ja siksi aiomme nyt seuraavaksi harkita seuraavia askeleamme politiikassa ja strategisessa lähestymistavassa. Ennen kaikkea haluaisimme käyttää synergiaa etuja kehitysyhteistyön kollegoidemme kanssa. Seuraavaksi valmiuksen lisääminen ja katastrofiriskin vähentäminen. Tällä alalla EU on jo nyt ottanut edistysaskelia. Me tarkkailemme hyvin tiiviisti koko prosessia Sendain toimintasuunnitelman kohdalla. Komissiohan ehdotti tätä kesäkuussa. Valmiuksien lisäämisessä on kyse myös kehitysyhteistyöavun tehokkuudessa. tehokkuudesta. Tämä vastaa myös Grand Bargainia. Haluaisin vielä vailita mainita erään välineen, jonka puheenjohtaja Juncker mainitsi unionin tilapuheessaan, eli EUn solidaarisuusjoukot, Solidarity Corps. Sillä annetaan nuorille Euroopassa mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä. Komissio aikoo esittää vielä lisää yksityiskohtia tästä joulukuun aikana. Hyvät kollegat, tämä on varmasti hyvä väline jolla voimme parantaa toimintaamme ja antaa myös mahdollisuuksia nuorille sukupolville. Hyvät kollegat, päätän puheeni henkilökohtaiseen kommenttiin. Minulle on ollut suuri kunnia saada tukenne näiden kahden vuoden aikana. Olen kiitollinen siitä, että voin luottaa teidän yhteistyöhönne. Teidän palautteenne, teidän huolenaiheenne ja teidän ideanne joko täällä valiokunnassa tai kahdenkeskisesti ovat olleet todella, todella arvokas resurssi minulle. Kiitos paljon tästä. Olen varma, että voimme jatkaa tätä hyvin hedelmällistä yhteistyötä toteuttaa yhteiset sitoumuksemme ja velvollisuutemme. Olen varma, että aina parantamisen varaakin on. Kiitos jälleen. Odotan innolla nyt teidän mielipiteitänne ja, ja ehdotuksianne ja tietysti myös kritiikkiänne. Kiitos. Um, thank you, Commissioner, and thanks for that very... Kiitos komission jäsenelle tästä hyvin kattavasta raportista. Voimme nähdä, että vaikeissa olosuhteissa paikan päällä tehdään työtä. Näiden ihmisten pitäisi olla meidän mielissämme. Täällä on varmasti kansalaisjärjestöjäkin, joilla on paljon paikan päällä vaikeissa olosuhteissa ihmisiä töissä. Ensiksi Enrique Guerrero Salom, sillä hän on pysyvä esittelijä. Nyt kello on jo viisi yli kuusi. Meillä ei ole enää paljon aikaa, joten pitää puhua lyhyesti. Enrique, Enrique ensiksi. Voisin antaa muutaman kommentin ja ehdotuksen ja kysymyksen. Ensinnäkin kiitos Tehän tulette usein meitä tänne tapaamaan ja myös osaatte kuunnella meitä myös kahdenvälisissä, epävirallisissa ja virallisissa kokouksissamme. Minun on sanottava, että suhteemme valiokunnan ja ekopääosaston kanssa ovat hyvin rauhanomaiset. Ja näinhän ei ole kaikkien pääosastojen kanssa erimielisyydet kasvavat. On aina vain enemmän ihmisiä, jotka tarvitsevat humanitaarista apua, eikä se lukumäärä tästä vähene, vaan varmaan kasvaa tulevaisuudessa. Me onnittelemme EUta, koska viime vuonna se kasvatti 35 prosentilla humanitaarista apuaan. Kuitenkin tässäkin on jatkettava edelleen näitä ponnistuksia. Komissaarin rooli? No, totta kai meidän on oltava iso eturintaman toimija humanitaarisessa avussa. Ja meidän täytyy hoitaa humanitaarisia kriisejä naapuruusalueilla. Ajattelen Irakia ja Syyriaa, mutta on muitakin humanitaarisia kriisejä muualla maailmassa. Komissaari mainitsi Ugandan ja Huomenna järjestetään parlamentissa tapahtuma, joka koskee tätä Väli-Amerikan kolmiota Honduras, El Salvador ja Guatemala. Euroopan komission täytyy toimia ja olla läsnä kaikkialla, vaikka sen tuleekin pyrkiä keskittämään ponnistuksiaan kaikkein vaikeimmille alueille. Ja näinhän komissaari on toiminut Ebolan, Haitin, Ecuadorin osalta ja luulen, että se onkin paras tapa toimia. Ja sallin, että minun korostaa sitä, että tässä valiokunnassa meitä huolestuttaa yhä enenevässä määrin se, että nyt siirrymme yhä enemmän sellaiseen suuntaan, jossa halutaan ennen kaikkea valvoa rajoja. Minulla on Euroopan pakolaisneuvoston raportti, joka varoittaa, että meidän täytyy valmistautua kriiseihin etukäteen. Ja tämä valmistautuminen koskee luonnonkatastrofeja, kuten myös konfliks, konflikteja ja konf- riitojen ja konfliktien ratkaisuja, ja sen täytyykin olla EUn ulkoisen toiminnan ytimessä. Eko-pääosasto. Teidän pääosastonne, aikooko se edelleenkin jatkaa vetoomuksia unohdettujen kriisien kohdalla ja aikooko se edelleenkin jatkaa investointien kasvattamista, kasvattaa budjettia? Miten aiotte toimia tehdäksenne humanitaarisesta avusta ennakoitavampaa, jotta emme aina olisi riippuvaisia välittömästä reaktiosta, kun jokin kriisi syttyy. Ja valiokuntamme pyytää suurempaa avoimuutta, suurempaa näkyvyyttä niille avustuksille, jotka annamme eri rahastojen ja eri välineiden kautta, jotka EU on hyväksynyt. Kiitos. Viisi puheenvuoropyyntöä muutama minuutti. Beatrice Becerra, Ignacio Corrao, Maria Hoibu, Norbert Noiser ja Heidi Hautala ovat luettelossa, eli muutama minuutti kullekin. Sitten komission sen voi vielä ehtiä vastaamaan. Eli ensiksi Beatrice. En primer lugar quiero unir... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Alkuun tietenkin minäkin haluan kiittää komission jäsentä siitä, että hän on aina käytettävissä kompromissihalukkuus voimakas ja myöskin ponnekkaasti toimii. On erittäin hyvä pitää kiinni linjauksestaan ja se on nyt kantanut hedelmää. Ja vaikka tilanne on ollut hankala, niin silti hyviä tuloksia on saavutettu. Tietenkin kuva on synkkä, mutta te olette kertoneet meille kriiseistä myöskin Väli-Amerikan alueella. Enrique viittasi jo tähän. Erityisesti muistuttaisin Venezuelan tilanteesta. Jo vuosien ajan humanitaarinen kriisi vallitsee Venezuelassa. Ei ole energialääkkeitä, elintarvikkeita käytettävissä. Tilanne ei ole paranemaan päin, päin vastoin. Meidän on jatkettava keskusteluja aiheesta ja reagoittava mahdollisimman pikaisesti. Me olemme useampaan otteeseen sanoneet, että me emme voi ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli meitä ei siihen, siitä pyydetä. Ja minä kävin viime viikolla Kreikassa ja paikan päällä näin, mikä tilanne on vastaanottokeskuksissa Elinikoksessa ja Eskaramaanaksessa. Ymmärrän minkälaisia ongelmia Kreikan hallituksella on, mutta kyllä minua yksi asia kiinnostaa erityisen paljon. Yksin matkustavat alaikäiset. He ovat tietenkin uupuneita, varsinkin kun heille ei tarjota riittävästi oleskelutilaa. Mutta kysyisin nyt, että aikooko Kreikan hallitus tarjota yksin matkustaville alaikäisille 400 tällaiselle lapselle vielä matkustusasiakirjoja. Vain 36 lasta on saanut sijoituspaikan ja 1600 lasta odottaa vielä jonkinlaista apua. Ja mitä tulee kompromisseihin ja velvoitteisiin koskien yksin matkustaviin lapsiin, kyse on moraalisesta velvoitteesta. Meidän täytyy auttaa heitä. Kiitoksia. Tämä on hyvä kysymys. Nyt Ignacio Corau ja sitten Maria. No, eh, Kiitos Linda. Tervetuloa ja hyvää iltapäivää, komissaari. Minulla olisi pari kysymystä. Ensimmäinen on laajalti tunnustettu, että usein konfliktit johtavat ympäristöongelmiin. Onko näin käynyt Bangladesissa, jossa väestö on kärsinyt siitä, että sotilaat ovat anastaneet maata tai Guatemalassa? Ja koko Etelä-Amerikka kärsii tällaisista tilanteista, kuten Kolumbia, jossa sotilaalliset ryhmät ja eh, monikansalliset yhtiöt uhkaavat paikallisväestön elinoloja. Ja moni ympäristöaktivisti kuolee ja väestö kärsii, koska silloin kun he ovat esteenä taloudelliselle isojen yritysten toiminnalle, miten komissio voi toimia ja estää tällaisia käytäntöjä? ja millä tavalla voitaisiin tunnistaa toiminnan mahdollisuuksia. Ja sitten tämä italialainen, Italiassa tapahtunut maanjäristys. Italia ei ole vaatinut mitään apua EUlta, vaikkakin te, komissaari, sanoitte, että EU on valmis auttamaan Italiaa maanjäristyksen jälkeen, joten kysymykseni kuuluu, miten Millaiseksi katsotte, miten miellätte Italian valinnan olla pyytämättä apua? Kiitos seuraavaksi Maria Hoibuh. Kiitos paljon komission jäsenelle siitä, että olette täällä tänään ja kiitos myös teidän ponnisteluistanne ennen kaikkea lasten hyväksi. Sanoitte, että aiotte vierailla Malavissa, jotta voitte nähdä El Ninjon vaikutuksia. Olin kesällä Malavissa ja tämä on klassinen esimerkki. Ensiksi siellä oli tulvia, tuhannet perheet joutuivat siirtymään ja samat perheet nyt sitten joutuvat kärsimään kuivuneista pelloista tänä kesänä. Eli me aina yritämme pitäytyä, pysyä näiden kriisien vauhdissa, kun meidän pitäisi oikeastaan luoda kestävämpää maataloutta. Silloin näitä kriisiä ei tulisi. No tietysti tällaisia tilanteita on vaikeampi ennaltaehkäistä, jos on samalla sotatila, mutta meidän pitäisi tehdä ennaltaehkäisevää työtä esimerkiksi maatalouden alalla tässä on aina tällaista kasvuideologiaa ja yritetään aina ajaa modernia maataloutta, mutta kun katsotaan minkälaista maaperää siellä Afrikassa on, niin eihän se siellä toimi. Sanoitte, että yritetään vähentää katastrofiriskin riskiä, disaster risk reduction sanoitte. Miten voimme tässä paino, painostusta lisätä, jotta voimme saada vielä sietokykyisempiä järjestelmiä. Mainitsen nyt vain nämä huomiot, kun aika ei ole paljon. Haluaisin niin vain vielä kiittää teitä teidän ponnistelustanne. Thanks, Maria. Kiitos Maria. Seuraavaksi Norbert Noisaa. Arvoisa komission jäsen, on hienoa nähdä teidät täällä vieraanamme. Pari konkreettista kysymystä. Varoja on lisätty 35 prosentilla tämän vuoden aikana. Kysyisin, että riittikö tämä kriisien hoitamiseksi? Ja toinen kysymykseni kuuluu, kykenikö EU toimimaan velvoitteidensa mukaisesti, eli auttamaan UNHCR ja UNICEFia luvatulla tavalla tämän vuoden aikana, vai odottaako YK edelleenkin varoja EUlta. Kolmas kysymys liittyy Libanoniin. Ignaziorin kanssa kävin viime viikolla Libanonissa ja oli vaikuttavaa nähdä, mitä maa tekee itsensä hyväksi. Heti on nähtävissä, että maasta löytyy puolitoista miljoonaa pakolaista, joista 400 000 lasta kouluiässä ja puolet heistä vain pääsee kouluun. Toisella puolikkaalla on myöskin oikeus koulutukseen, mutta Libanonissa tarjolla olevat kapasiteetit ovat rajalliset, kouluja ei löydy riittävästi. Opetusta tarjotaan aamupäivisin ja iltapäivisin ja opettajat tekevät ylitöitä. Se on melkoinen ponnistus, mutta kyllä tämä maa on oikeutettu apuun, vaikka sillä on ihan omiakin ongelmia. Eli Libanoni kaipaa apuamme ja on ansainnut sen. Ja kuten oikeutetusti sanoitte, niin koulutus on teille erittäin läheinen asia. Meidän täytyy kuitenkin katsoa myöskin terveystilannetta ja sen parantamista. Tilanne voi heiketä entisestään ja erityisesti meidän tulee pohtia, miten voimme jätehuollon puolella auttaa maata, sillä puolitoista miljoonaa pakolaista tarkoittaa myöskin melkoista jätevuorta. Kiitoksia. Heidi Hautala. Kiitos seuraavaksi Heidi Hautala. Thank you, Commissioner. Kiitos. Kiitos komissaari, että tulitte tänne antamaan meille perusteellisen selvityksen siitä, miten toimitte auttaaksenne humanitaarisissa kriiseissä. Kaksi kysymystä. Yksi on yhteydessä Maria Hoibun kysymykseen El Ninjosta. Tapasin Robinson Robinsonia hiljattain. Hän, hän on El Niño ja ilmastonmuutos erityislähettiläs. Ja hän on hyvin vakavissaan, hyvin huolestunut niistä tuhoista, jotka olemme nähneet ja jotka ovat edessämme nyt ilmastonmuutoksen ja El Niñon takia. Ja mietin, onko Ekolla ja komissiolla jonkinlaista valmiustilaa tulevia vuosia ajatellen, kun nyt vaikutukset lisääntyvät ja maista tulee vielä haavoittuvaisempia. Ja toinen kysymys on akuutimpi. No ehkä kyllä El jokin oli akuutti, mutta sitten Mosulista. Mainitsitte Irakin ja Mosulin. Sanoitte, että eräällä tavalla tilanne on nyt riistäytynyt, että tilanne on valvonnassa – mutta kuulemme huolestuttavia huhuja ja uutisia hirveistä Isiksen teoista. ISIS pitää, haluaa pitää kaupungin valvonnassa. Mitä informaatiota meillä on tästä? Onko mitään, mitä me voimme tehdä, kun nyt tapahtuu hirveitä asioita poikia riistetään perheistään. Se on kuin Srebrenica kymmenen kertaa kauheampana. Mitä me tiedämme nyt siitä, mitä tapahtuu? Onko mitään, mitä voimme tehdä estääksemme tällaisia hirveitä sotajulmuuksia? Kiitos. Tämä oli viimeinen puheenvuoro, joten komission jäsen voi nyt vastata. Meillä on noin 10 minuuttia aikaa vielä. Θα προσπαθήσω να είμαι λιτός για να... Kiitoksia. Yritän esittää vastaukseni lyhyesti, jotta voin vastata kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. No aloitetaanpas Enriken hyvän ystäväni esittämillä kysymyksillä. Korostaisin, että poliittinen kantani on seuraavanlainen. Pääosasto ECO tulee jatkossakin toimimaan siltä perusteella, sillä perusteella, että joka tapauksessa jatkamme ponnistelujamme. Me emme unohda niin sanottuja unohdettuja kriisejä. Ratkaisumalli tulee löytymään, vaikka taloudellisia paineita on olemassa. Haitiin pitäisi lähettää apua, mutta me emme unohda näitä alueita, Välimeren, Väli-Amerikan aluetta ja muita. Meidän on toimittava globaalisti humanitaarisena avun antajana. Esititte muutaman kysymyksen sen suhteen, minkälaiset mahdollisuudet on toimia avoimesti ja minkälaiset kapasiteetit ovat olemassa. Tällaisia kysymyksiä mekin puimme pääosastossamme. Me yritämme miettiä, miten voimme vielä paremmin reagoimaan tilanteeseen. Olet toki oikeassa. Ennakoitavuus, sillä on keskeinen merkitys kun pohdimme sitä, että miten humanitaarista apua tulisi antaa. Se ei ole mikään helppo tehtävä. Mutta mielestäni tilanne on aina sellainen, että aina on löydettävissä uusia ratkaisuja hyvän tuloksen aikaansaamiseksi. Muutama päivä sitten kävin alamaissa Leidenin yliopistossa – Sieltä löytyy humanitaarista, as, humanitaarista kysymystä käsittelevä erinomainen osasto. Siellä käsitellään asiaa tieteelliseltä kantilta. Ja ehkäpä meidän tulisi vaalia yhteistyötä yliopistojen kanssa, jotta saamme tähän vaikeeseen kenttään liittyen myöskin tällaista apua. Beatrice, kiitokset myöskin sinulle ystävällisistä sanoista ja kuten Enriquelle sanoin, me tulemme Väli-Amerikan alueella jatkamaan avustustyötämme. Mitä Venezuelaan tulee, me seuraamme tietenkin tilanteen kehittymistä, mutta poliittisia ongelmia on olemassa, kuten kaikki tietävät. Federica Morgirini ja muut tahot jatkuvasti pitävät linjat auki ja me katsomme, sitä ajankohtaa, milloin voisimme apua tarjota. Silloin kun se hetki koittaa, niin me olemme paikalla. Tilanne ei tule olemaan sellainen, että humanitaarinen kriisi voisi olla jatkuva, mutta tietenkin se vaatii myöskin poliittista osallisuutta. Ja mitä tulee sitten Kreikan kokemuksiin? No, kuten jo totesinkin, yksin matkustavat alaikäiset kuuluvat neljän prioriteetin ryhmään. Ja viime viikolla Ateenassa yhdessä Save the Children-järjestön kanssa aloitimme uuden hankkeen, joka keskittyy nimenomaan Ateenassa näihin lukuisiin yksimatkustaviin alaikäisiin. Me teemme yhteistyötä muidenkin tahojen kanssa ja uusia hankkeitakin on hyväksytty ja uskon, että vuoden loppuun mennessä voimme toimia lähes täysin toivotulla tavalla. 2003 000 yksin alaikäistä on arvioiden mukaan Kreikassa – ja me teemme yhteistyötä kaikkien kumppaneidemme kanssa, jos ei nyt vuoden loppuun mennessä, mutta vuoden alkuun mennessä voimme puuttua tilanteeseen, mutta myönnettäköön, että on olemassa seuraavanlainen ongelma. Useimmat lapset ovat teinejä, se on vaikea ikä, vaikea on valvoa heidän toimiaan. Ja traagisinta tässä tilanteessa on juuri tämä. Ja kyllähän meidän velvoitteenamme on juuri se, että me huolehdimme näistä yksin matkustavista alaikäisistä. Näin tulemme tekemään jatkossakin ja me yritämme auttaa ja rohkaista kumppaneitamme esittämään meille rahoituskelpoisia hankkeita. Mitä tulee sitten vastaanottokeskuksiin, varsinkin Igeanmeren saariston leireihin. Me teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa. Erityisesti pääosasto Home vastaa tästä, kollega Aframopoulos etupäässä. Vastaanottokapasiteetti varojen käytön suhteen on parantunut, mutta ongelmia löytyy sekä uudelleen sijoittamiseen että sisäisiin siirtoihin. Eli tilanne vaihtelee Välillä menee paremmin, välillä taas huomen, huonommin, mutta tilanne on parantunut. Mutta kyllä työmaata vielä riittää. Arvoisa Ignacio, Niin, tämä oli poliittisluonteinen kysymys. Eli miten me humanitaarisen avun toimijana voisimme auttaa lähestyä ihmisiä, jotka kaipaavat humanitaarista apua. Se on poliittisluonteinen kysymys. Usein avustustyöntekijöiden on vaikea tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Mutta usein tilannehan on sellainen, että humanitaarinen apu ikään kuin välillisesti kantaa kortensa kekoon. Ja sitten mitä tulee Italian maanjärjestykseen, toden totta, maan hallitus ei pyytänyt hätämekanismin käyttöä. Italialta löytyy erinomainen järjestelmä tällaisia katastrofeja varten, ja me teimme tietenkin yhteistyötä viranomaistahojen kanssa – muun muassa Kopernikus-järjestelmän avulla. Me tarjosimme tärkeitä karttoja ja teimme yhteistyötä myöskin median edustajien kanssa. Me tarjosimme eurooppalaista solidaarisuutta, me olemme koko ajan viranomaisiin yhteydessä ja jos apua tarvitaan, niin me olemme heti valmiina. Tällä hetkellä yritetään löytää rahaa muista eurooppalaisista rahastoista. Ja ehkäpä voisimme sitä kautta auttaa jälleenrakennustöissä niillä alueilla, jotka ovat varsinkin kulttuuriperinnöllisesti tärkeitä. Tämä nyt ei liity suoraan minun salkuuni, mutta tietenkin Italia on näinä vaikeina aikoina autettava, mutta ehkä muita rahastoja, eurooppalaisia rahastoja käyttäen. Mitä tulee El Ninjoon, oikein paljon kiitoksia myöskin tähän liittyen ystävällisistä sanoista. Ehkäpä meidän täytyy vielä keskustella asiasta ennen kuin lähden Malaviin. Ehkäpä voisin saada sinulta lisää infoa. Olet aivan täysin oikeassa. Kun puhutaan El Ninjosta ja ilmastonmuutoksesta, niin useimmiten valitettavasti tilanne on sellainen, että me ikään kuin pyörimme paikallamme – Aivan oikeita sanamuotoja käytit kyllä. Sanoisin kuitenkin, että parisin jälkeen tilanne ehkä paranee, toimimme nopeammin, myöskin eri linjoon liittyen. Näin voisimme ehkä ennaltaehkäistä uusien kriisien syntymistä nopeammin. Ja sitä, mitä tulee vastustuskykyyn ja maatalouteen. Minähän kävin paikan päälle ja näin, että maataloussektorilla pyritään vahvistamaan vastustuskykyä ja ehkäpä tätä voitaisiin soveltaa myöskin Malavissa. Mutta enpä olisi uskonut, että tällaisella Sahel-alueen alueella voi syntyä jotain tällaista. Sehän on yksi maailman köyhimmistä kolkista. Arvoisa kollega Noisa, niin varojen määrää on lisätty 35 prosentilla. Sinähän tiedät asian paljon paremmin kuin minä, sinä olet kokeneempi kuin minä humanitaarisen avun saralla, mutta ei se silti riitä, tämä rahojen määrä. Mutta eihän se koskaan tule riittämään. Ei ikinä raha ole niin paljon käytettävissä, että voimme sanoa, että humanitaariselta kantilta katsottuna tämä riittää ja olemme tyytyväisiä. Mutta valitettavasti uusia kriisejä, uusia ongelmia aina vain syntyy yhä enemmän ja enemmän ja silloin tarpeet kasvavat entisestään ja sitäkin aspektia yritämme aina korostaa. Me toistamme yhä uudestaan ja uudestaan, että aivan oikein EUn on vaalittava laaja-alaista lähestymistapaa ja etsittävä poliittisia ratkaisumalleja näihin poliittisiin ongelmiin, jotta tie pystymme rajaamaan humanitaarisen avun tarvetta. Mitä kumppaneihimme tulee, niin emme heitä voi syyttää mistään. Kyllä me toimimme tasavertaisina toimijoina ja rahojen käytön suhteen ei ole mitään ongelmia ainakin saamani, saamieni tietojen perusteella, jota siis Ekosta olen saanut. Mutta ehkä vain muutama sananen vielä tämänhetkisiin ongelmiin, jotta tiedätte, mitkä ovat ne päivittäiset ongelmamme. UNHCR Afganistan, sen suhteen on tehty hartiavoimin töitä – Kysehän oli tästä palautus- ja kotouttamisprosessista. Tehän ymmärrätte, että tarpeet paisuvat. Tarkoituksena on palauttaa ihmisiä, jotta ihmisille tarjoutuisi mahdollisuus selviytyä tilanteesta siellä, missä aikanaan elivät, omissa kodeissaan, synnyn seuduillaan. mutta tarpeet olivat yllättävän suuret ja me yritämme nyt vain katsoa, miten voimme auttaa. Teemme yhteistyötä pääosasto Ekkon ja Defkon kanssa, jotta voisimme selviytyä tästä tilanteesta. Mutta tämä oli vain yksi konkreettinen esimerkki, jotta te näette, minkälaisista tarpeista ja kehityskuluista on kyse. Monesti myöskin poliittisen kentän muutokset vaikuttavat näihin tilanteisiin. Ja mitä tulee kollega Robinsonin kanssa käytyihin keskusteluihin ja El Niño, niin palaan siihen, mitä jo totesin. El Niñohan on eräänlainen ilmiö, joka kiistatta on aiheuttanut hirvittäviä ongelmia Meidän mottomme on aina, että ennaltaehkäisy on parempi kuin ongelmien korjaaminen. Mutta infrastruktuuri puuttuu, yhtä lailla puuttuu hallinto, joten on aika lailla vaikea lähteä rakentamaan vastustuskykyistä järjestelmää. Varsinkin kun katsotaan, minkälaisia vaikutuksia El Ninjolla ja ilmastonmuutoksella on ollut. Minä kävin myöskin Bagdadissa, siis puhun nyt Mosulista, ja me olimme aika lähellä Mosulia. Tilanne oli äärimmäisen hankala, mutta näin henkilökohtaisesti, että yhteistyökumppanimme olivat valmistautuneet erinomaisella tavalla vastustaakseen humanitaarista kriisiä. Ja Liskrannalle kyllä tästä kuuluu tunnustus. Hän on alueella toimiva koordinaattori. Hän teki erinomaista työtä. Koordinaatio-ohjelma oli erinomainen. Kaikki kumppanit huomioitiin ja tehän tiedät, että Euroopan unioni on lisännyt avun määrää, varsinkin valmisteluvaiheessa op- Mossuli, Mosul-operaatiota varten. Ja tähän kaikki humanitaarisen alan toimijat suhtautuivat positiivisesti tietenkin, koska he tarvitsevat varoja valmisteliviin töihin. Mutta en ole vielä aivan varma sen suhteen, tai sanotaan, että minulla ei ole tietoja siihen liittyen, että onko Mosulista lähteviin henkilöihin liittyen jotain erityisiä ongelmia olemassa – me odotamme tietoja, on valmistauduttu tilanteeseen, on perustettu leirejä, annettu majapaikkoja heille, ihmisiä voidaan siis ottaa vastaan, mutta ongelma liittyy Mossuliin ja siihen, miten ISIS reagoi Mossulin vapauttamisyrityksiin. Saamani tiedot ovat järkyttäviä. Valitettavasti myös nuoria käytetään hyväksi Irakin joukkojen Mossuliin siirtymisen estämiseksi. Tietenkin humanitaaristen avustustyöntekijöiden työskentelyolosuhteet olivat oikeastaan mahdottomat, mutta me olemme jatkuvasti Lise Grandaan ja muihin kumppaneihin yhteydessä. Myöskin kurdi viranomaisiin olemme yhteydessä. Kun kävin Mossulissa, niin siltä pohjalta syntyi myöskin eräänlainen vuoropuhelu, myöskin Irakin hallinnon kanssa. Mitä tulee näihin sotilaallisiin ponnisteluihin, niin sitä kautta ihmisiä voidaan evakuoida. Ne, jotka ovat jääneet ikään kuin rintamien väliin, No ei sen enempää tästä, mutta me olemme jatkuvassa yhteydessä viranomaisiin ja toimijoihin ja pyrimme estämään pahimman skenaarion toteutumisen. Me yritämme tietenkin taistella pahaa vastaan, sehän on meidän tavoitteenamme. Just one minute. Jos sallitte, niin vielä yksi minuutti. Haluaisin korostaa vielä seuraavaa seikkaa, eli tämä globaali ulottuvuus. Parinkin otteeseen asia on tullut tämä päivässä keskustelussa esille. Se on toki tärkeä asia. Näissä tapauksissa ja tilanteissa meidän on yksinkertaisesti vain autettava, varsinkin kun tilanne on päivän polttava, mutta meidän täytyy tietenkin nähdä tämä kokonaiskuva. Eli humanitaarinen aspekti ja kehitysyhteistyöaspekti. Jos emme kykene vetämään rajaa näiden välille, niin silloinhan yhteistyö menee mahdottomaksi. Humanitaarisesta työstä vastaavat henkilöt ja kehitysyhteistyöstä vastaavat tahot ovat eri. Mitä tulee Haitiin, niin me yritämme mahdollisuuksien rajoissa auttaa. Tietenkin me haluamme auttaa Haitia. Mutta me olemme tietenkin DEFCON yhteydessä ja pyrimme varmistamaan, että Haitissa jatketaan kehitysyhteistyön kautta. Lopuksi vielä toistaisin sitä, että nyt Eurooppa on kohdannut melkoisen haasteen, olemme ikään kuin tien risteykseen saapuneet. On olemassa Afrikkaa ja muita alueita, mutta tulen tapaamaan myöskin Euroopassa eri parlamentaarisia ryhmiä. Kävin Irlannissa ja muualla Euroopan unionin alueella. Ja mielestäni on jo nähtävissä sellainen suuntaus, että useimmat poliitikot EU:ssa ovat valmiita ja päättäväisiä toimimaan kaikista ongelmista ja puutteista huolimatta. Eli eurooppalaista hanketta pidetään ainoana ratkaisumallina. Eli se on ainoa mahdollisuus meille kaikille eurooppalaisille. Oikein paljon kiitoksia. Thank you, Commissioner colleagues. Kiitos paljon komission jäsenille 21. Siinä ei ole kysymyksiä. Kohta esityslistalla siis 22 muut asiat. Siinäkään ei ole asioita. Seuraavat kokoukset 28. 29. marraskuuta on tiettyjä työpajoja ja seminaareja tulossa. Sihteeristö lähettää niistä tiedon. Ja Strasbourgissa meillä on ehkä keskiviikko-iltapäivällä erityistapaaminen Federica Mogherinin kanssa varmasti myöhemmän iltapäivällä, mutta saatte tämän tästä tiedon. Varmasti Atlantin toisella puolella on tänään tärkeitä tapahtumia, joten ehkä tarkastelette sitä tilannetta tänä iltana. Kaikille hyvää illan jatkoa ja komission